So, I speak in German. So, ich war schon draußen und habe versucht, wie in der Bibel alle einzuladen. Olin jo ulkona ja yritin, kuten Raamatussa, kutsua kaikki tänne. Ei onnistunut. Raamatullahan on suuri rooli, niin kuin aamupäivälläkin oli. No, olemme iloisia, että pääjohtaja Polger on paikalla. Jotkin kysyvät, että miksi ei ollut Rova Reddingia, en ymmärrä tätä ollenkaan. Hän on ollut täällä viimeksi joulukuussa. Ja nyt tarvitaan sitä, joka vastuullisena Reddingin alaisuudessa tekee tätä työtä. Ja siitä olen tyytyväinen, että herra Polger on paikalla. Toivotamme hänet sydämellisesti tervetulleeksi. Ja ennen kuin hän saa sanoa nyt jotain, niin herra Takkulan täytyy, äh, herra Lockegardin. Äh, pyynnöstä sanoa jotain, mutta saatte korkeintaan kolme minuuttia. Siinä täytyy sanoa kaikki. Mikrofoni, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti mikrofoni on nyt päällä. Tämä ehkä tulee tässä hiukan aikaisin, mutta joka tapauksessa on mukava, että herra Paulker on tänään täällä ja on esittelemässä tätä raporttia tiedonannosta Lukekaart ja niin kuin monet muutkin paljastuneet edustajat ovat jo etukäteen päässeet hiukan tutustumaan tähän ja ongelma on hiukan se ollut, että varsinaisesti näyttää siltä, että vaikka tässä raportissa on monia hyviä elementtejä, niin se ei tuo varsinaisesti mitään olennaista uutta eikä sisällä sitä, mitä valiokunta pyysi, eli kattavaa viestintästrategiaa. Ja tämä on ollut tämmöinen näkemys ei vain Aldessa, vaan myöskin EPPn ja Esitin kollegojen kesken tuolla AFKossa, jotka ovat esittäneet samankaltaisia muutosesityksiä. Ja tuota, kuten valiokuntamme, he, hekään eivät ole saaneet sitä strategiaa ja sen vuoksi odotetaan sitä, että, että se mitä valiokunta on pyytänyt, tämä kattava viestintästrategia voitaisiin, voitaisiin saada. Ja ehkä niin kuin tässä olisi paikallaan se, että meidän valiokunta yhdessä Afkon kanssa ja Afkon puheenjohtaja voisi tulla meidän seuraavaan vaikkapa koordinaattoreiden kokoukseen, niin jotta löydettäisiin yhteinen linja Euroopan parlamentin sisällä. Mutta tämä oikeastaan tähän, tähän liittyen ja toisaalta nythän Mr. Paulger voi meidät kaikki yllättää kertomalla tämän kattavan, tai osoittamalla tämän kattavan viestintästrategian ja, ja osoittaa, että nämä arviot, mitä, mitä sitten ähm, Lokekaartilla ja muutella muilla edustajilla oli tähän, tähän tiedonantoon liittyen, eivät pidä paikkaansa jos ette yllätä meitä, niin joka tapauksessa toivomme, että tämä esitys, mitä valiokunta on pyytänyt, eli kattavan viestintästrategia, me voitaisiin se sitten mahdollisimman pian saada. Okei. Okay. Vielen Dank, Hannu. Kiitokset, Hannu. Mutta jotta voisit tämän kuulla, että onko näin, niin sinun täytyy pysyä täällä ja kuunnella. Mikrofoni. That's not correct. You cannot report to your friend Ei se ole oikein. Et voi raportoida Lokkegaardille, mitä tapahtuu. Pitää löytää joku, joka äänestäisi sinun puolesta. Muuten se ei ole reilua, mitä teet. Annoin puheenvuoron tähän, eikä ole reilua, jos lähdet. Mä haluaisin vain mainita tämän. Olen aina reilu kaikkia kohtaan. No, I don't, I'm not making a note, but... En nyt tässä noottia tee, mutta jos täytyy jostain valittaa, niin sitten pitäisi todellakin yrittää saada itselleen oikeat vastaukset. No tämä opetukseni, no unohdetaan se. Hyvä herra Polger, teillä on puheenvuoro. Thank you, thank you, uh, Mrs. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvon jäsenille valiokunnassa. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua teille. Uskon, että me komissiossa ja parlamentissa meillä on sama tavoite – eli viestiä Euroopasta tehokkaasti sen kansalaisille. Sen vuoksi on ilo puhua tälle valiokunnalle, kun ensimmäistä kertaa uudessa virassani pääjohtajana, viestintäosaston pääjohtajana, ensimmäistä kertaa puhun teille. Tänään 2012 raportin perusteella viestinnästä eurooppalaisille haluaisin hahmotella, että miten me yhdessä voimme rakentaa yhteistyön pohjalle, jotta meistä tulisi todellisia kumppaneita viestinnässä Euroopalle näinä vaikeina aikoina. Niiden eurooppalaisten osuus, jotka luottavat Euroopan toimielimiin, on alle 50 prosenttia, kuten tiedätte. Tämä, tulee, tämä on europarometrin tietoja. Tällaiset luvut osoittavat, että koko ajan täytyy osoittaa, että EUlla on lisäarvoa sen kansalaisille – vastata perusteltuihin kysymyksiin, että miksi tarvitaan talouden hallintoa, mitä oikeuksia minulla on EUn kansalaisena, mikä vaikutus EUn politiikalla on arkielämääni. Ei pidä koskaan unohtaa, että Eurooppamme on kansalaisten Eurooppa jotta voidaan antaa panos siihen, että voidaan vakuuttaa EUn kansalaiset sen lisäarvosta, niin täytyy pyhittää pyrkimyksemme vuonna 2012, että luodaan uutta vaihetta seuraavina kahtena vuotena tai suunnilleen niin. Vain jos saadaan vakaa pohja nyt luotua, voimme varmistaa, että pyrkimyksemme jatkuvat menestyksekkäästi, kun yritetään vakuuttaa ihmisten, ihmiset EUn merkityksestä heille kohdennettu tiedotuskampanja, jossa käytetään koko kirjoa viestintävälineitä, web-sivustoja, edustustoja ovat meidän pyrkimystemme keskiössä ja yhteistyömme keskiössä Euroopan parlamentin kanssa. Tämän myötä pystymme saamaan yhteyden mahdollisimman suureen määrään Euroopan kansalaisia niin, että he ovat meidän toimintaohjelmamme keskiössä. Euroopan parlamentti itsessään, jos voin näin sanoa, ruumiillistaa tätä sitoumusta demokraattiseen Eurooppaan sen voimansa kautta ja sen kautta, että se saa legitimiteettinsä Euroopan kansalaisista. Kun se tulee vapaista vaaleista, se ei pelkästään tue parlamenttia itsessään, vaan se tukee joitakin EUn ydinideoita ja sananvapaus ja yleiseurooppalainen keskustelu. Avaintavoite eh, kansalaisuuden vuotena 2013 on saada liikkeelle äänestäjäkunta 2014 vaaleihin. Viestinnän pääosastollamme laitamme peliin välineemme ja viestintäasiantuntemuksemme ja teidän käyttöön, jotta voidaan parantaa tietoisuutta yleisön keskuudessa vaaleista. Yksi esimerkki on kvalitatiivinen eurobarometritutkimus, joka tehdään tutkimus kansalaisuudesta. Jo, mutta että ihmiset saadaan mukaan Euroopan keskusteluun, tarvitsemme myös teitä, Euroopan parlamentin jäseniä otatte äh, täyden omistajuuden tästä prosessista, teette yhteistyötä meidän kanssamme joka vaiheessa, toimeenpanovalmistelu ja jatkotoiminta. Puhuisin vähän toimielinten välisestä yhteistyöstä. Tämä toimielinten välinen viestintäryhmä on avainkehys, jossa yhteisiin tavoitteisiin pyritään. Meidän täytyy tehdä tehokasta yhteistyötä, jotta voimme viestiä työryhmän prioriteeteista. Talouden elvyttäminen, kansalaisten Euroopan rakentaminen, se, että Euroopan politiikasta saadaan mahdollisimman paljon irti. Minulla oli etuoikeus keskustella tämän työryhmän kanssa äskettäin Euroopan parlamentin vaaleista kahden uuden viestintästä vastaavan varapuhemiehen kanssa, Podimatan kanssa ja herra Otmar Karasin kanssa. Nämä kokoukset edustavat ensimmäistä askelta yhteisessä lähestymistavassamme. Työryhmä on avainfoorumi meidän valmistelutyöllämme, kun valmistaudutaan Euroopan parlamenttivaaleihin. 2011 kesäkuussa työryhmä pyysi kaikkia toimielimiä tekemään Euroopan kansalaisuuden vuodesta menestyksen. Uusi työryhmän kokous on tulossa ennen kesätaukoa jonka myötä, ja tarkoitan työryhmän IGIn täysistuntokokousta, jossa voimme operationaalisesti sitten seuraavat askeleet. Nyt sitten siirtyisin tähän teille esiteltyyn raporttiin, joka on esitelty teille tänään. varapuheenjohtaja Redingiltä siis. Yksi asian tekisin selväksi. Me komissiossa myös kuuntelemme teitä parlamentissa. Meidän raporttimme on ottanut huomioon useita suosituksia parlamentin omista mietinnöistä, jotka koskevat uusmediaa ja journalismia. Nyt hahmottelen, että miten hahmottelemme olemassa olevia viestintävälineitä, jotta voimme saada parempaa viestintää jäsenvaltiotasolla, siis hajauttaa, jotta voimme parantaa viestintää EU-sta kansalaisille ja toimittajille ja jotta voimme tukea Euroopan laajuista keskustelua niin, että tuetaan mediaverkostoja. Parempaa viestintää jäsenvaltiotasolla. Viemme viestiä lähemmäksi kansalaisia niin, että hajautamme viestintää paikalliset toimijat, kun he tuntevat paikallisen kulttuurin jäsenvaltiotasolla, heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus sopeuttaa viestejä kansalaisten huolenaiheisiin. Erityisesti nyt kun on tämä talous- ja rahoituskriisi, niin se on avain, että löydetään kustannustehokkaimmat tavat löytää yhteys kansalaisiin. Näin kehitämme ja vakautamme viestintävälineitä jäsenvaltioissa eri erityisesti eurooppalaisia julkisia tiloja, tämä on yhteinen siis parlamentin kanssa, ja hallintokumppanuuksia, jotka myöskin, joita myöskin koordinoidaan ja tehdään yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. EPS, eurooppalainen julkinen tila, Parlamentti ja komissio ovat kehittäneet ideaalin alustan, jossa voidaan tehdä yhteistyötä Kolme uutta eurooppalaista julkista tilaa lisätään vuonna, tai on lisätty vuonna 2011. 16 julkista tilaa ovat nyt saaneet kolme miljoonaa kansalaista tavoitettua viime vuonna. EPS edustavat ainutlaatuista alustaa, jonka kautta voidaan herättää kiinnostusta Euroopan asioihin, erityisesti kohderyhmien keskuudessa, kuten nuoriso. 2012 on vielä enemmän yhteistyötä komission ja parlamentin välillä. Siinä on suunnitelmia lähettää parlamenttiin arvio eh, viime vuoden eurooppalaisten julkisten tilojen toimista. Myöskin tämän vuoden toimintaohjelma, se on eli yksi myöskin AFKO-valiokunnan pyyntö, johon nyt siis noudatettu. Toiseksi 18 hallintokumppanuutta, joita meillä on jäsenvaltioissa, jotka perustuvat kolmikantayhteistyöhön Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden välillä ovat osoittautuneet hyväksi valtiksi viestinnässä. Ne ovat saaneet aikaan todellisia tuloksia kentällä. Siellä alueelliset ja paikalliset viranomaiset tulevat mukaan Euroopan viestintätyöhön niin, että siellä on parempi poliittinen legitimiteetti ja tässä voidaan kommunikoida myös sellaisilla alueilla, joissa EUlla itsellään on rajoitettu kompetenssi, kuten esimerkiksi koulutus tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, niin siinä saadaan laajempi näkyväisiä tapahtumia. Ja kun tämä hallintokumppanuus on onnistunut, niin sen kautta odotamme, että merkittävää kasvua tapahtuu vuonna 2012 hankkeissa, joihin on lähdetty jo vuonna 2011. Tänä vuonna viestintäaktiviteetit, joita järjestetään hallinnon, yhteisen hallinnon puolesta, siihen kuuluu opettajien koulutusta, televisio-ohjelmia, televisiokeskusteluja. Ja nyt sitten haluaisin puhua tiedottamisesta kansalaisille ja toimittajille. Tätä tehdään siis päiväkohtaisesti. Kolme avainesimerkkiä valaisee toimiamme. Ensinnäkin European Direct-tiedotuskeskukset, niin kutsutut EDICT. Sitten on niin kutsutut, tai web-sivut lapsille ja opettajille, jotka ovat sosiaalisen yhteisön kaltaisia ja kolmanneksi parannetut palvelut toimittajille. Noin 500 eh, näitä nettisivustoa ediktiä, niillä on tärkeä rooli, kun Euroopan unioni viedä lähemmäksi kansalaisia niistä saa suoria yhteyspisteitä ja näin kansalaisilla on helppo löytää esimerkiksi tietoa oikeuksistaan, niin kuin esimerkiksi sekundäärilainsäädännön tai perussopimuksien mukaan on ja pyritään yhden luukun järjestelmään tässä, jossa kansalaiset voivat saada tietoa puhelimen kautta. Europe Direct nämä ovat yhteispisteet, sitten paikalliset kontaktit, Europe Direct tiedotuskeskukset ja sitten U-Europe-portaali, joka on siis online-väline nykyinen sukupolvi näitä ediktejä, joka menee loppuun tänä vuonna, niin 2012 sitten komissio päättää seuraavasta sukupolvesta edikteille 2013 vuodesta, vuodesta 2013-2017. Nämä askeleet varmistavat sen, että kansalaiset näkevät Euroopan unionin inhimilliset kasvot tulevina vuosina. Ediktit ovat se tapa, jolla te tai se on se, johon te, herra parlamentin jäsenet, olette ilmaisseet suuren kiinnostuksen. Lisäsitte budjettiin vaatimuksen, että ediktit täydentävät parlamentin työtä, ja niin ne tekevätkin. Niillä on avainrooli, kun vastataan kansalaisten kysymyksiin, kun valmistaudutaan esimerkiksi vaaleihin. Ediktit siis ovat olennainen osa yhteistä lähestymistapaamme viestiä Euroopasta tehokkaammin sen kansalaisille. Pyrimme saamaan yhteyden myös nuoriin kansalaisiin kautta EUn viime vuonna osana lasten oikeuksien toimintasuunnitelmaa luotiin tämä Kitskon äh, web-sivu. Se on yhden luvun järjestelmä, jossa on pelejä ja helppoa tietoa, tietokilpailuja nuorille ihmisille. Sitten siihen liittyvä opettajien osuus antaa eurooppa-aiheista oppimismateriaalia luokkahuoneisiin. Ja tänä vuonna jatkamme sitä, että näitä arvokkaita resursseja ja niiden tukemista jatketaan. Jotta voisimme tupaa keskustelua eurooppalaisista asioista, komissio katsoo myös Brysselin lehdistön ulkopuolelle, jotta voidaan löytää yhteyksiä lehdistöön myös jäsenvaltioissa. Seminaareja journalisteille käytetään nyt laajasti esimerkiksi kaksi journalistivierailua Kreikkaan, jossa oli journalisteja kautta Euroopan. Ne vahvistavat, että nämä välineet toimivat ja ovat hyödyllisiä. Seminaaria siis voidaan järjestää nyt kautta maailman journalisteille, mutta sen lisäksi nykyinen sopimus mahdollistaa, että toiset toimielimet, kuten parlamentti, voivat olla isäntinä näille seminaareille. Edustustot ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistot myöskin ovat avainasemassa, kun nostetaan tietoisuutta eurooppalaisista asioista kansallisella tasolla. Kun käytetään niiden laajoja kontaktipintoja, edustustoja ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistoja, ne järjestävät lehdistökonferenssia ja vastaavat journalistien kysymyksiin yhdessä yhteistyöpohjalla. Nyt sitten tulisin siihen, että tuetaan Euroopan laajuista keskustelua niin, että tuetaan mediaverkostoja laajan kirjon kautta ja edelleen tuemme Euroopan laajuista keskustelua Eurooppaan liittyvistä asioista, EU-hun liittyvistä asioista, kun saavutetaan kansalaiset hyvänlaatuisella tiedolla, jota jaetaan monien medioiden kautta, internet, radio, televisio, niin tällä tavalla jatkamme sitä, että tuemme Euronewsia, jatkamme Euroopan radioverkoston ja Euronetin tukemista, jatkamme sitä, että tuemme tätä web-välinettä, Press Europe äh, nettivälinettä ja eurooppalaista keskustelua tuodaan nuoren sukupolven keskuuteen niin, että kehitetään yhteisömedia läsnäoloa ja äh, yritetään varmistaa, että eurooppalainen media säilyy riippumattomana. Eurobarometritutkimukset ovat koko ajan vahvistaneet sen, että televisio on tärkein viestintäväline eurooppalaisille kansalaisille saada tietoa Euroopasta. Sellaisena me komissiossa olemme samaa mieltä teidän kanssamme televisiosta, että se on korvaamaton mediaformaatti. Me jatkamme sitoumustamme, että tuemme todellista keskustelua EU-asioista Euronewsin kautta. Ja kun siitä on tullut tärkein äh, kanava Euroopan asioille ne lähettävät ohjelmaa 11 kielellä ja siellä on päivittäin yli 5 miljoonaa katsojaa ollut vuonna 2011. Todellakin. Uusi kumppanuuskehyssopimus, joka meillä Euronewsin kanssa on, on avoin ei pelkästään komissiolle, vaan myös muille EU-toimielimille, mukaan lukien tietysti parlamentti. 2012 selkeän, kun tuli ehdotukset tämän raportin perusteella journalismista ja uusmediasta, me tuomme EU-keskustelun koko Eurooppaan lingvististen laajennusten kautta Euronewsin osalta. Sitten radio. Osaltaan rankataan luotetuimmaksi tiedotusvälineeksi eurooppalaisten keskuudessa, jotka haluavat löytää tietoa EUsta. Tämä valottaa sitä, mikä merkitys Euronetillä on, Euroopan radioverkosto Euronet joka sai kolme uutta jäsentä vuonna 2011, Viro, Kypros ja Slovakia. Euronet siihen, se koostuu 22 ammattimaisesta ammattiasemasta ja kahdeksan yliopistoradioasemaa, 21 kieltä, lähetyskielinä 20 miljoonaa kuuntelijaa päivittäin. 2012 jatkamista, että tuemme tätä äh, yleiseurooppalaista ulottuvuutta tässä tämän verkoston materiaalissa. Press sitten tämä on äskettäisin kolmesta mediaverkostosta ja se antaa eurooppalaisille valikoimaan artik- artikkeleita eurooppalaisista asioista, kansallisista, kansainvälisistä sanomalehdistä ja webistä. Sitten artikkelit käännetään kymmenelle kielelle ja ylitetään näin kielimuurit, jotta voidaan luoda foorumi yleiseurooppalaiselle keskustelulle yleisö on nyt sitten puoli miljoonaa vierailijaa kuukausittain, niin pyrimme jatkamaan tätä ylösmenevää trendiä vuonna 2012. Tietysti yhteisömedialla on oma voimansa, kun se muotoilee julkista politiikkakeskustelua. Esimerkiksi viittaan tähän akta-asiaan. Me komissio ja parlamentti meidän täytyy kehittää yhteistä läsnäolomme yhteisömediassa, jotta voimme rohkaista käyttämään medioita, kuten Facebook ja Twitter ja muita, jotta voidaan keskustella EU-asioista sielläkin. 2011 komissio vakiinnutti näitä sosiaalisen median verkostoja, jotka koostuvat komission viestijäpalveluista ja muista virastoista SPPstä. Tämä uusi verkosto vaihtaa parhaita käytäntöjä ja asiantuntijoiden tietoa, jotta voidaan maksimoida avaintapahtumien vaikutus, kuten unionin tila puhe Euroopan parlamentissa. Ja tutkimme sitä, että miten voidaan integroida sosiaalista mediaa toimielinten välisen toimituskomitean käyttöön niin, että kehitetään kumppanuutta komission ja parlamentin välillä tässä. Kun tunnustetaan, että vuorovaikutus kansainvälisten ta- kansalaisten kanssa toteutuu parhaiten paikallisella tasolla, toteutamme parlamentin pilottiprojektin sosiaalisesta mediasta, otamme mukaan edustustot siihen ja teidän tiedotustoimistonne jäsenvaltioissa sitoumuksemme riippumattomaan tiedotuksiin ja tiedotusvälineisiin osoit- tulee esille selvästi mediapluralismin keskuksessa joka on Firenzessä yliopistoinstituutissa. Kun tehdään yhteistyötä avain sitoutusryhmien kanssa, kuten yliopistoihmisten, politiikan tekijöiden, toimittajien kanssa, niin keskuks on pitänyt jo ensimmäisen aloitus Kikov-kokouksen tammikuussa tänä vuonna. Erityinen, erityisen mielenkiintoinen toimi, jonka keskus toteuttaa tänä vuonna, on kesäkoulu toimittajille, mediayhtiöille, sääntilijöille, jossa, tutk- jossa katetaan tutkivaa journalismia. Ja sitten johtopäätökset. Hyvät arvoisat jäsenet, vetoomus koskien näitä varauksia tai varaus, jonka valiokunta on asettanut osa, osalle viestintäbudjettia. Kuten olette kuulleet, me komissiossa olemme kuunteleet äh, suosituksia ja toteuttaneet ne käytännössä. Sen lisäksi olemme menneet askeleen pidemmällekin. Vastoin alkuperäistä kantaamme olemme järjestäneet niin, että tämä äh, tutkimus tutkivan journalismin pilottiprojekti aloitetaan vaikutusten arvioinnin jälkeen. Niin kuin tekin teitte, tai tähän teitte tässä tarkoituksen vuoden 2012 budjetti. Eli tämä valmistelmatoimi toteutetaan. Sen lisäksi pyrkimystämme ansiosta olemme löytäneet tavan toteuttaa pilottihankkeen, jonka nimi on Connecting Europe, verkkojen Eurooppa. Tai se on vähän tietysti harhaanjohtava, koska on tämä verkkojen Eurooppa, jota myös kuvataan Connecting Europe, Europe nimellä. Eli yhdistetään myöskin kansalaiset sosiaalisen median kautta. Tämä pilottihanke, josta tämä valiokunta on äänestänyt, on myöskin toteutetaan meidän puoleltamme tänä vuonna. Näiden olennaisten toimien valossa vetoan teihin, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenet, että poistatte 4,5 miljoonan varauksen, joka on vielä meidän budjettikohdassamme jäljellä. Näitä varoja todellakin tarvitaan, jotta voidaan viestiä Euroopasta tehokkaasti sen kansalaisille. Kun olen tavannut monia teistä viimeisten kahden kuukauden aikana, niin uskon sen jälkeen, että on hyvin lähellä saavuttaa sopu, johon kaikki voisivat olla tyytyväisiä. Lopullinen tavoite komissiolla ja parlamentilla on sama viestiä selkeästi Euroopasta sen kansalaisille. Meidän täytyy saada Eurooppa sellaiseksi, että se rohkaisee, rohkaisee demokraattisen osallistumiseen ja että kansalaiset ovat siellä tietoisia oikeuksistaan. Meidän täytyy alkaa viestiä Euroopasta, ei huomenna vaan tänään. Me olemme nyt on siis kulunut melkein jo kolme kuukautta tästä vuodesta. Vain jos nyt toimimme nopeasti, voimme nopeasti vaikuttaa Euroopan kansalaisten vuoteen 2012 ja 2014 Euroopan vaaleihin. Ei täydy unohtaa myöskään muoto 2012 viestintätoimia Eurooppa 2020, yhtenäismarkkinoiden syntymäpäivä, suuri vuosi, selitetään YMP-reformia, Erasmus-juhlavuosi, eurooppalaisen aktiivisen ikääntymisen vuosi, ovat näitä tämän vuoden teemoja. Sen vuoksi täytyy sitouttaa kaikki rajoitetut finanssimäärärahat, jotta voidaan toteuttaa näitä tavoitteita, joita tarvitsemme teidän tukeamme. Kun otetaan huomioon resurssit ja että parlamentti on näin halukas kumppani, niin meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa menestys. Kiitokset kovasti huomiostanne. Vielen Dank, Herr Polger. Kiitoksia, herra Polger. Sanon heti, mikä minua ilahduttaa, koska en odottanut, että asetta niin suuren arvon toimielinten väliselle yhteistyölle, josta voin sanoa, että viime kahden vuoden aikana sitä ei ole pidetty huolta niin paljon. Sen vuoksi minua ilahduttaa, että suuri osa alustuksestanne koski juuri sitä. Ei voida valmistella vaalikampanjaa EUlle, jos ette ota meitä mukanne. Mehän Kollegathan haluavat voittaa kansalaisten puolesta nämä vaalit. Komissiohan sitten valitaan taas meidän toimestamme, että me olemme siinä tilanteessa, että olemme riippuvaisia toisistamme. Tämä sanoitte oikein hyvin. Kiitän siitä. En olisi sitä odottanut, että näin nimenomaisesti se tulee esille. Podimaten ja Karasin kanssa Odotan heidän myötä, että he muotoilevat tätä toimijoiden välistä yhteistyötä. No, heidät täytyy tavata ennen kesätaukoa. Lisää myös. Ei ole niin, että parlamentti odottaisi, että teiltä jotain tulee. Meillä on toimintasuunnitelma ja Rovala Rus, joka siitä on vastuussa, niin pyydän häntä sitten yhdessä seuraavista kokouksista tulemaan tänne ja esittelemään yksityiskohtaisesti toimintasuunnitelman. Mutta eihän tässä olla tyhjiössä. Siihen otetaan mukaan teidän näkemyksemme niin, että ollaan yhdessä, emme ole vastustajia, me teemme työtä saman tavoitteen puolesta, että tämä EU saadaan selitettyä paremmin. Erityisesti nuorten ihmisten täytyy tietää, että miksi he, heidän pitäisi ottaa asia omakseen. Tämän verran haluan sanoa tästä nyt. Iloitsen, että puhuitte myös EPSstä ja haluaisin huomauttaa siinä, että nämä eurooppalaiset julkiset tilat, EPS, siis ne, jossa Eurooppa eh, edustustot tekevät yhteistyötä mm, pääkaupungeissamme. Niin, meillähän olemme sitoutuneet siihen, että meillä on yhteisten struktuurin puitteissa yhteistyötä. Mutta täytyy myös vaatia, että se yhteisyys otetaan vaarin, eikä sitä tehdä tähän mennessä yhdessä. Haluan vielä kerran sanoa, että on kauniita sanoja, mutta sitten ne täytyy tote- täyttää oikealla elämällä. Europe Direct, siitä olen vähän hämmästynyt, ainakin minun kokemukseni mukaan. Olen kovasti iloinnut Eurodirektistä, koska minun alueella se toimii oikein hienosti. Ehkäpä on muita alueita, joissa se ei niin hienosti toimi. Mutta Europe Direct ei ole mikään komission kielielin, se on EU-toimielinten kielielin myöskin parlamentin ja komission. Ja jäsenten täytyy tulla siihen mukaan sitoutuiksi. En puhu, siis en puhu itsestäni, koska meillä se toimii, mutta tiedän monista muista tapauksista. Eli tässä nyt on haasteita, joihin halusin tarttua, mikä meille on hyvin tärkeää, että toimielinten välinen yhteistyö toimii. Ja kun alustuksessa se tuli niin nope, usein esille, niin olen luottavainen siihen, että menemme kohti uusia aikoja tässä suhteessa. Ja sitten ensimmäinen puheenvuoro. Eh, Kiitoksia, herra Polgar, alustuksestanne. Nämä sananne toimintojen välisestä yhteistyöstä, jotka puheenjohtajakin sanoi, niihin voin vain yhtyä. Ja me kaikki varmaan toivomme, että teidän myötänne kuulimme kohti uusia aikoja. Tiedätte, että parlamentti on aiemmin kovasti ollut kiukuissaan monista kohdista ja sen vuoksi tämä varaus, nyt kun poistat, pyydätte sen poistamista, niin se oli juuri esimerkki siitä, että miten ei pitäisi toimia ja miten ei pitäisi viestiä keskenään. Esimerk, tai sitten esimerkki siitä, että mit, missä pitäisi toimia paremmin, koska suuri osa tästä ärsyntymisestä, joka täällä valiokunnassakin on syntynyt, ei ollut kyse sisällöstä, vaan sitä tavasta, jolla komissio omavaltaisesti teki asioita ilman, että on kysynyt meiltä tai ilmoittanut meille. Toivon, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa enää ja lähden siitä, että ne sanat, jotka osoititte meille tänään, ovat merkki ja viesti siitä, että tämä asia muuttuu. Tässä yhteydessä haluaisinkin kernaasti kysyä. Mainitsitte 4,5 miljoonaa viestintämäärärahoista. En nyt myönnän, että budjetti ei ole niin hyvin päässäni, mutta voisitteko kertoa vähän yksityiskohtaisemmin, että miten aiotte yksityiskohtaisesti jakaa tämän 4,5 miljoonaa näihin eri kohtiin? Se olisi meille tärkeää tietää, että miten asetatte nämä painopisteet tässä suhteessa. Se, ainakin minua, se mikä ainakin minua ilahduttaa, pointti on tämä tutkiva journalismi, että tätä journalismia tuetaan. Me kaikki tiedämme, että tutkiva journalismi on hyvin tärkeää, mutta tietysti voi johtaa myös siihen, että joudumme tämän tällaisen journalismin uhriksi lainausmerkeissä itse, mutta se on myös osa keskustelua ja toimintaa parlamentissa ja komissiossa, jota tarvitsemme, jotta Eurooppa voidaan viedä eteenpäin. Ja sama pätee myös siihen, mitä sanoitte Firenzen yliopistosta, mitä siellä on matkaan saatettu, mitä tulee mediapluralismiin Euroopassa, että täällä tehdään vahvempaa tutkimusta. Ja, ja kun parlamentissakin on vaatimuksia esitetty, niin täyttää ne paremmin, niin mielestäni se on hyvin positiivista, niin on hyvä lähestymistapa. Ja siinä mielessä toivon, että tällä tiellä voimme jatkaa. Mutta sitten tämä määrärahojen jakaminen ja allokaatio, koska sehän on myös merkki siitä, mihin painopisteet asetetaan reaalimaailmassa, niin jos voisitte tätä valaista vielä lisää. Ähm, Kiitos kovasti. Mamma McClarkin. Thank you. Uh, congratulations. Kiitoksia paljon onnea kannanotostanne. Teillä on kova työ ja minulla on kova työ erityisesti omassa, minus, minun maassani viestimiseen, eli yhdistyneessä kuningaskunnassa, on tärkeää, että yritetään vakuuttaa ihmiset Euroopan unionin arvosta ja tämä eurooppalainen historian talo on hyvä alku. Kaksi miljoonaa rahaa eurooppalaisen rahaa siihen pitäisi laittaa. East Midlandsissa omassa vaalipiirissäni ei ihmisillä ole tiedossa faktoja EUsta. Olen huolissani siitä, että meidän täytyisi aina pitää tasapaino sen välillä, että ei keikuteta vaakaa liikaa toiseen, toiseen suuntaan. On hyvä, että haluatte korostaa tilivelvollisuutta ja samanaikaisesti tukea esimerkiksi Kreikkaa, mutta miten varmistatte, että tätä keskustelua ei kallisteta liikaa jompaan kumpaan suuntaan? suuntaan? Ehkä voitte selostaa, kun sanot, että tuette mediaverkostoja ja sitten on olemassa riippumattomia radioasemia tai TV-asemia, niin kun annetaan niille rahoitusta, niin onko jonkinlaisia ehtoja rahan myöntämiselle, koska muuten tietysti riippumattomuus vaarantuu. Ja kun järjestetään seminaareja journalisteille, erityisesti tutkivan journalismin edustajille, niin minkälaisia sitoumuksia heillä on tai mitä heidän, mihin heidän täytyy, minkälaisiin tuotoksiin heidän täytyy sitoutua sen jälkeen, kun he osallistuvat näihin seminaareihin. Tietenkin haluatte informoida ihmisiä mahdollisimman paljon, mutta samanaikaisesti täytyy huolehtia, että media pysyy vapaana. Haluaisin sanoa, että viestintä on kaksi suuntaista, kuten tiedätte. Jos haluatte eh, omaa viestiänne, komission ja Euroopan instituutioiden viestiä viedä eteenpäin, niin hyvä niin, mutta minä vetoaisin siihen, että sallikaa ihmisiä sitten, kun heitä on informointi, informoitu asian mukaisesti palata takaisin puheilleni, koska monet ihmiset sanovat, että en löydä oikeastaan komissiosta ketään, kenelle voisin, kenen voisin ottaa yhteyttä tässä ja tuossa asiassa. Meidän täytyy varmistaa, että me olemme valmiita myös ottamaan kansalaisten palautteen vastaan sitten, kun siihen on mahdollisuus heillä. Vielen Dank, Doris. Auch von meiner Seite. Doris, kiitos minunkin puoleltani. Kiitokset Polgerille Kiitos myös tästä hyvästä tahdosta yhteistyöhön, jota hän niin painokkaasti painotti. Ja Petrahan jo puhui siitä, että se, se oli suuri osa kritiikkiä, mitä miksi tämä konflikti tuli. Haluan tätä painottaa vielä kerran, että parlamenttina meidän täytyy pitää kiinni siitä, että mitä, nämä, mitä koskee näitä kahta muuta toimielintä, niin olemme samalla tasolla ja Olemme yksi näistä kolmesta suuresta toimijoista ja haluamme, että meitä kohdellaan sen mukaisesti ja se tarkoittaa yhteistyötä täysin vakavassa mielessä. Ja ainakin sen mukaan, mitä tänään sanoitte, niin minulla sen mukaan on se vaikutelma, että viesti on mennyt nyt perille. Sitä taustaa vasten, mistä Emma McClarkin tässä äh, problematisoi, haluaisin siinä sanoa, että minulle – on suuri poliittinen ero viestinnän ja propagandan välillä. Me puhumme täällä viestintästrategiasta ja se implikoi minulle aina sitä, että kyse ei ole yksipuolisesta propagandasta tai yksipuolisesta viesteistä menestyksestä tai menestymättömyydestä, vaan että halutaan poliittista vuoropuhelua toimielinten ja kansalaisten välillä. Ja siinähän ei tiedetä etukäteen, että mitä siitä tuloksena tulevan tavoite on antaa mahdollisuus kansalaisille saada tietoa ja rakentaa oma mielipide. Tämä on viestintää, se on minun tavoitteeni, eikä niin, että on joku ennalta ennalta mietitty asia, jossa pyritään johonkin tiettyyn tulokseen. Ja kun tunnen orpaisia yhteiskuntia, niin vain näin voidaan saada menestystä, koska ihmisethän rupeavat vastustamaan sitä, jos heillä äh, tulee se vaikutelma, että jostain akitproppissa pitäisi olla kyse, vaan, vaan mieluummin täytyy olla avointa keskustelua, avointa diskurssia. Joitakin se ei ehkä miellytä, mutta tämä juuri se on demokratia ja tätä vielä painotan, että siitä on kyse, että tässä kutsutaan keskusteluun ja se on myös keskustelu keskustelun eurooppalaisesta tulevaisuudesta. No yhden asian vielä haluaisin tästä sanoa. Euroopan parlamentissa on myös keskustelua finanssipaketista tai ma- eh, jotkut vaativat mahdollista neuvottelukuntaa. Ja tässä yhteydessä, mitä Euroopan parlamentilla sitten on sanomista finanssipoliittisissa kysymyksissä, niin tässä mm, haluaisin vaatia komissiota siihen, että sen täytyy olla yhteinen intressimme juuri kun ajatellaan seuraavia Euroopan vaaleja, kun haluamme kehottaa ihmisiä osallistumaan ja menemään äänestämään, niin sitten on meillä jotain sanottavaakin. Ja sitten nyt äh, meidän intressimme täytyy olla tällä lainsäädäntökaudella, että Euroopan parlamentilla on kompetensseja. Ja siitä täytyy selkeästi viestiä, koska sitäkin vaikeammaksi tulee vakuuttaa vakuutuks- äh, kansalaiset, että miksi heidän pitäisi mennä äänestämään, jos he eivät tiedä meidän valtaoikeuksistamme. Täytyy siis olla selvää, että sixpackia niin kutsuttua ei meitä olisi tullut. Me, meidän piti neuvostoa painostaa äh, sanomaan kyllä, sillä tästä pitää puhua. Ei, sen vuoksi, että me olisimme meidän mielestämme suurin ja kaunein, koska olemme kansalaisten e- edustajia. Jos he, jos he ovat sitä mieltä, että muut tekevät näitä asioita, niin miksi ei menisivät äänestämään? Strasbourgissa tulee paljon vierailijaryhmiä. Ja kun heidän kanssa juttelee, niin he, he sanovat, että he tuli aha-elämys. Ja tähän tarvitsemme apua, kun törmää Rova Redingiin ja mutta jos halutaan lainsäädäntöaloitteita läpi neuvoston kanssa, niin sitten komission täytyy myös sanoa, että okei, me olimme niitä, jotka tämän saavat liikkeelle. Me olemme tehneet aloitteen, mutta lainsäädäntöelimet tekevät sen loppuun. Me, no joskus me olemme myös siinä neuvostoa vastaan, eli nyt sitten aina. Tarvitsemme enemmän komission ja parlamentin yhteistyötä, jossa komission jäsen että jos antaa omasta kunniastaan meille osaa, niin ei hänet, se ole häneltä itseltään pois. Ja tietysti komission jäsenhän kovasti puhui joka tapauksessa, mikä tietysti on ihan oikeinkin. Turva Versiaan. Oui, merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra pääjohtaja. Minä haluaisin vähän samoin kuin aikaisemmin puhuneet kollegat sanoa, että en ole kuitenkaan niin täysin tyytyväinen, ottaen huomioon, että minusta tässä puhutaan koko ajan tiedonannosta, joka tapahtuu ylhäältä alaspäin. Tässä ei ollut vuoropuhelua. Jatkuvasti on tämä sama näkökulma. Me olemme jo itse asiassa käyneet suoraa vuoropuhelua aikaisemmassa vaiheessa. Haluaisin kiittää tästä. Mutta minä nyt oikein näen, miten kansalaista todella pidetään huoli ja jos ajatellaan näitä eri verkostoja, no sosiaalinen verkostojen tulee yhä enemmän sivuja, jotka koskevat Euroopan, eurooppalaisia kysymyksiä, mutta eivät ne ole mitään vuoropuhelusivustoja, vaan sieltä annetaan tietoa tiedon perään joka tuutista. Eihän tämä riitä. Se, että näitä tällaisia sivuja, en tiedä miksi niitä nyt kutsua, niitä tulee yhä enemmän, mutta tästä ei ole itse asiassa yhtään mitään hyötyä. Ei yhtään mitään. Eli tässä nyt pitää lähteä nyt ihan uudelle linjalle. Ja jos ajattelen tässä yhtä esimerkkiä, niin tänä aamuna hyväksyimme mietinnön, joka koski kansalaisten Eurooppaa. Minä uskon, että live nimi pystytään vielä muuttamaan, vaikka kollegat ovat eri mieltä, mutta vaikka nyt kyseessä olisikin kansalaisten Eurooppa, niin tämä on alusta alkaen nyt ollut hyvä esimerkki siitä, että muut toimielimet eivät halua kuulla parlamentaarikkojen ajatuksia. Eli tässä on nyt tällainen ajatustapa, joka ei liity mitenkään kommunikaation kansalaisten kanssa. Ja jos Euroopan unioni on sellainen, että tässä on taustalla vaalit ja sitten se järkevää, että Euroopan parlamenttia pitäisi pystyä kuulla myös sen suhteen, mitä tänä teemavuonna pitäisi tehdä. Ja sitten toinen seikka, joka liittyy myös tähän budjettiasiaan. Tänä aamuna äänestimme sen puolesta, että budjetti tehtäisiin lisäystä viiteen miljoonaan asti. Minä olin jo viikko kaupalla puhunut näistä määrärahoista. Te sanoitte, että lisämäärärahoja ei tarvita vuotta varten, silloin voidaan käyttää muita eh, määrärahoja, mutta minä en ole vielä saanut vastausta omaan pyyntööni. Toivottavasti tämä kohta löytyy. Tämä on nyt vain yksi esimerkki. Minä en tarvitse tarkkaa vastausta, mutta tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten emme tee asioita oikein ja näitä esimerkkejä löytyy varmasti muitakin. Tältäkin osin olemme sellaisessa tilanteessa, että pitäisi todellakin kuulla Euroopan parlamenttia. Jos meillä ei ole näitä varoja varauksessa, niin kyseessä ei nyt ole Mm, se, että komissio voisi käyttää näitä määrärahoja oman imakonsa puolesta oli tämä Euroopan kattava televisio muun muassa, joka oli esillä. Ja tähän sitten komissio vastasi, jos ymmärsin oikein, että tätä ei tehtäisi tätä televisiohanketta, vaan sen sijaan meillä olisi komissiokommunikaatiota ja tiedonantoa. Ja sen takia vaikuttaa siltä, että me emme vielä voi varaamme tästä poistaa. Dann möchte ich noch was anfügen. Kiitos, haluan lisätä vielä jotain. Se, mikä mieluutti kovasti alustuksessa, oli Press Europe-teema. Tämä nettiportaali. Meillähän on kaikilla mahdollisuus lusea kansainvälistä lehdistöä koko ajan, mutta mielestäni on hyvä, jos Euroopan kansalaiset tietyt voivat nähdä, ja näitä uutisia, sehän, kun se käännetään kymmenelle kielelle, niin nähdään, että mitä muissa maissa kerrotaan niistä asioista, joita Euroopassa tapahtuu. Mielestäni se luo todellakin yhteyden, ja tästä voin todellakin onnitella. Mielestäni se on todella hyvä ajatus. Sitten yksi kysymys vielä. Aiemmin ymmärsin, että Europe Direct loppui, ja nyt haluatte harkita, että tehdäänkö tästä jälleen tarjouskilpailu. En tiedä, että onko siinä suurta tarvetta harkinnalle. Se olette sitä kehuneet. Mekin ei se varmasti kaikissa maissa toimi yhtä paljon, mutta sitä voidaan parantaa, kun meidän otetaan mukaan. Eli me kyllä asetamme suuren arvon sille, että Europe Direct jatkuu. Yksi esimerkki on Vergia mainitsi kansalaisen vuoden, kansalaisuuden vuoden tänä vuotena tehdään kovin paljon, tapahtuu kovin paljon. Eli se on Eurooppa-vaalivuosi. Eli sinä vuotena täytyy tehdä tällaisia majakaluonteisia hankkeita, jotka herättävät ihmisiä. No, tämä on tietysti minun lempiprojektini, tämä Lux-palkinto. 2012 ennen, marraskuuta ennen palkinnon luovuttamista järjestetään filmiviikko – elokuvaviikko näiden valittujen elokuvien kanssa. Ja muitakin filmejä kaikissa pääkaupungeissa, ehkä muillakin alueilla, joissa meillä edustusta on. EUn tai parlamentin edustusta. Ja näitä elokuvia sitten näytetään ja sitten erityisessä elokuvateatterissa niitä näytetään ilmaiseksi. Mielestäni se on superhieno idea. Siinä tarvitsisin vähän tukea teiltä. Emme halua antaa teille sitä Lux-palkintoa, sehän on meidän lapsemme, mutta haluamme, että osallistutte siihen, koska että voidaan myös käydä keskustelua näiden filmien yhteydessä. Sehän se on jotain sellaista uutta ja erilaista. Siellä tapaamme ihmisiä, joita emme muuten tapasisi ollenkaan. Ja sinne tulee ihmisiä, joita, jotka eivät muuten tulisi. Jotka eivät ehkä katso nettisivustoja, mutta ovat, äh, pitävät elokuvista. Ja näin muodostuu todellakin viestiä meidän kanssa. Se on moderni uusi tapa ja pyydämme komissiota siihen mukaan. Ongelma sitten, voitteko vielä 2012 vuonna joskus on tällaiset päätökset voidaan tehdä nopeastikin. Ei me nyt niin kauheasti vaadi. Haluamme vain tehdä sitä yhdessä teidän kanssanne ja mielestäni se olisi oikein hyvä ajatus ja se on yksi idea, vain on monia ideoita tälle vuodelle, jossa todellakin voimme toimia yhdessä. Ja äh, kun keskustellaan toimintojen välisestä yhteistyöstä, niin parlamentissa täytyy keskustella siitä, että mitä näkyviä asioita voimme tehdä yhdessä ja sitten kun ajatellaan näitä määrärahojakin, niin miten, miten niitä käytetään. No, ja miten niihin varaudutaan. No, nyt herra Polter, vastauksia. Uh, thank you, Madam Chair, and, um, Kiitoksia, arvo puheenjohtaja. for their, uh, Ja kiitos myöskin kaikille jäsenille puheenvuoroista, huomautuksista ja kysymyksistä. Ensinnäkin tuosta varaumasta. Ei vaan varauksesta, joka on 4,5 miljoonan kokoinen yhden budjettikohdan äh, varaus. Media verkostovaraus, eli se sisältää Euronewsit, Euronetin ja ja vielä kolmannenkin. Jotta voitaisiin maksaa kaikki se, mitä olemme velkaa noille verkostoille, me tarvitsemme rahaa. Tämä on ihan sopimuspohjainen tarve. Ja tietenkin johtajana olen huolissani siitä, että sopimusvelvoitteita noudatetaan ja niitä noudatetaan ajoissa, koska jos ei näitä rahoja käytetä tänä vuonna, niin se on mennyt rahaa. Ja tuolla rahalla pystyisimme myös vahvistamaan Euronewsin kielivalikoimaa ja kattavuutta. Esimerkiksi ohjelmamaissa – on vaikeita, vaikeat taloudelliset ajat ja nuo ohjelmamaat, jos, joissa Euronews, Euronewsia lähettävät yleisradiot kansallisilla kielillä, niin nuo yleiset, yleisradiot ovat kovan taloudellisen paineen ja rahoituspaineen alaisena. Eli tuo kyseinen kieliversio Euronewsista ei välttämättä aina saa rahoitusta noilta yleisradioilta. Esimerkiksi Portugalin tilanne on tämä. Ja siksi Portugalin parlamentti on kovin huolissaan siitä, että Portugalin kieliversio lakkautettaisiin, koska Portugalin yleisradio ei saa enää riittäviä rahoitusvaroja kieliversiolähetyksen lähettämiseen. No nyt jos rahaa on, tämä 4,5 miljoonaa euroa joka on varattu, niin me pystymme väliaikaisesti tai tietyn määrä ajan aikana. Ja mehän olemme nyt suhdanteen äh, ala, äh, aallon pohjassa, mutta sieltä sitten noustaan taas ylöspäin. Ja siinä vaiheessa nuo maat eivät ole enää ongelmamaita. Mutta kuitenkin tämä on nyt oikein hyvä tapausesimerkki. Nyt olemme siellä aallon pohjassa, on vaikeat ajat, mutta kun autetaan näitä ohjelmamaita eri vaikeuksissa, niin se on hyvä asia. Ja yksi auttamistapa on Euronewsien kieliversion säilyttäminen, erityisesti mietin tässä nyt Portugalia ja Kreikkaa. Ja ilman tuota puolta miljoonaa emme pysty sitä tekemään. Eli tässä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka näitä rahoja käytettäisiin. Ja vielä Rova Kammerveltin kysymyksiin, jos palaisin, niin, niin kyllä tutkiva journalismi on tietenkin sellainen aihe, johon monet tämän valikunnan jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota ja pitävät sitä tärkeänä. Ja tästä syystä me olemme ottaneet nämä kaksi aktiviteettia. Eli yksi oli tuo yliopistoinstituutti, Firenzen yliopistoinstituutti, jossa itsekin työskentelen ja siellä tehdään tutkivaa journalismia ja annetaan koulutusta. Mutta sitten tämä projektipuoli on se toinen puoli. Ja tässä alkuperäinen kantamme oli se, että valmistelevat toimet pannaan täytäntöön 2012 vuoden osalta ja siitä tässäkin valikunnassa äänestettiin, eli ne pannaan täytäntöön. Ja nimenomainen tutkivan journalismin toimi on kyseessä. Ja me tutkimme mahdollisia tutkivan journalismin hankkeita, joita voidaan tulevaisuudessa rahoittaa tämän, tämä, tästä rahoituksesta toteutettavuustutkimuksen kautta. Olen samaa, samaa mieltä McLaughlin ja Truppelin kanssa siitä, että viestinnässä ihmisillä täytyy olla mahdollisuus päästä niihin tietoihin, mitä he etsivät helposti ja tasapainoisella tavalla. Tiedot pitäisi esittää neutraalisti ja asiaan keskittyen. Me emme nyt komissiossa ajattele, että me olisimme jokin informaatiotiedotusministeriö vanhan tyylin, vaan me kerromme faktoja. Se on meidän tehtävämme. Ja viestimme niistä niin tehokkaasti ja niin helposti tavoitettavin keinoin kuin mahdollista, mutta ei puolueellisesti. Ja meillä on monia työkaluja tähän. On itse asiassa tuhansia kansalaisia vuosittain, jotka käyttävät Europe Direct-palvelua. Itse kävin tuossa palvelussa ihan viime viikolla vai oliko se tällä viikolla, ja se on aika ällistyttävää, nimittäin sehän sijaitsee Brysselin keskustassa, ja se on paljon inhimillisempi, inhimillisempi kuin mitä voisi kuvitella puhelukeskuksesta. Se on hyvin hieno, monimutkainen puhelukeskus, puhelinkeskus. Ja siellä on nuoria ihmisiä. No kun sanon nuoria, niin se tarkoittaa, että he ovat parikymppisiä, erittäin hyvin koulutettuja Heillä on kaikilla maisterin tutkinnot Euroopan opinnoissa esimerkiksi. Ja he puhuvat kaikkia 23 kieltä. Itse asiassa tavasin yhden nuoren miehen, joka on tutkimusohjelma-spesialisti. Ja hän vastasi kysymyksiin irlanniksi siis irlannin kielellä. No, kaikki nämä työntekijät ovat ainakin kolmekielisiä. Eli nämä operaattorit toimivat siellä ja kansalaiset voivat soittaa ilmaiseen puhelinpalvelunumeroon ja sinne he soittavatkin ja he voivat pyytää tietoja ja saavat tiedot suoraan. Tai jos kysymys on monimutkaisempi, niin sitten soittaja ohjataan oikean tietolähteen äärelle. Mutta 78 000 puhelua soitettiin tuonne viime vuonna kaikilla 23 virallisella kielellä. Eli kaikki nuo kielet ovat käytettävissä ja aina saadaan vastaus esitettyyn kysymykseen suoraan sieltä henkilöltä, joka vastaa puhelimeen. Ja sitten on olemassa myös online-palvelu ja sinne tulee vielä enemmän kyselyitä sähköpostitse. Ja kansalaiset, jotka esittävät kysymyksiä, saavat vastauksen kolmen päivän sisällä omalla kielellään Europe Direct-keskuksen kautta. Anteeksi, mitä sanoitte? Ja koska Rova Vergia mainitsi tämän ylhäältä alaspäin lähestymistavan viestinnässä, niin yksi Europe Directin palveluista, jota se kehittelee, on tällainen chattipalvelu, jossa henkilöt, jotka tulevat sinne palveluun palveltavaksi, pääsevät sinne chattimoodissa, eli he pystyvät keskustelemaan asioista. Tämä on paljon enemmän niin kuin alhaalta ylöspäin etenevää kuin ylhäältä alaspäin etenevää viestintää. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka me todellakin asetamme tiedot kansalaisten käytettäväksi ja saataville. No mitä tulee sitten tasapainoiseen keskusteluun ja riippumattomuuden tarpeeseen, niin kyllä, kyllä me tuemme. Emme tue Euronyysiä sellaisenaan tai itsessään, taikka Euronettia tai Press Euroa, koska meillä on palvelusopimukset niiden kanssa. Ja näissä palvelusopimuksissa on lauseke, jossa sanotaan, että heillä täytyy olla oma toimituksellinen peruskirjansa, eli heillä on täysi toimituksellinen vapaus. Tietenkin kaikki se tieto, ne teemat, ne aiheet, mitä mistä ohjelma tehdään, ovat eurooppalaisia aiheita tai liittyvät Eurooppaan. Mutta nämä yritykset valitsevat itse toimituksellisen linjansa. Heillä on täysi toimituksellinen vapaus. Ja kannattaa kuunnella Euronetista tai ainakin Euronetin joissain palveluista on eurooppalainen lehdistökatsaus. Se on riippumaton, katsaus, koska niissä tehdään radio-ohjelmaan suullinen yhteenveto siitä, mitä eurooppalaisessa lehdistössä kirjoitetaan aina kyseisenä aamuna. Eli tämä on todella tehokasta, tehokasta kansalaisten informointia myöskin sellaisissa maissa, mitkä ovat kyseisen uutismaan ulkopuolella. No sitten muista kysymyksistä. Katsotaanpas, mitä siellä oli. Niin, sosiaaliset verkostot, yhteisöverkostot ovat ilmiö, jota kukaan ei ole vielä oikein pystynyt ottamaan täysin haltuunsa ja ehkä ei pystykään eikä pitäisikään pysty, koska kyseessä on, on ilmaisun vapaus. Jotkut suuryritykset ovat yrittäneet mestaroida sosiaalista mediaa, mutta ovat siinä epäonnistuneet surkeasti. Someen täytyy mennä itse jotta voisi käydä vuoropuhelua ihmisten kanssa, jotka siellä ovat. Tämä on sellainen tekniikka, jota meidän täytyy kehittää. Ja siinä vaaditaan ammattimaisuutta. Kaikki oppivat sosiaalisten verkostojen kanssa ja kautta, mutta me pystymme tekemään tämän hyvin positiivisella tavalla teidän ansiostanne, koska me panemme täytäntöön pilottihankkeen, josta täällä valiokunnassa äänestettiin, jonka nimi on Sharing, Europe Online, eli Euroopan jakaminen verkossa, tietoverkossa. Ja siellä, sieltä saamme hyvin arvokkaita kokemuksia aikanaan. Mitä tulee eurooppalaiseen teemavuoteen, Rova Versia, niin tietenkin kuuntelemme Euroopan parlamenttia koska Euroopan parlamentti on yhteinen lainsäätäjä, kansalainsäätäjä kanssamme. Tietenkin me kuuntelemme teitä ja tehän, teette pää, tehän olette päätöksentekijöitä. Me täysin tunnustamme ja tun, kunnioitamme teidän roolianne, joten meidän ehdotuksemme on vain sitä varten, että te työstätte sitä eteenpäin ja kehitätte sitä. Tämä on se todellinen tilanne. Ja tässäpä oikeastaan varmaan olikin kaikki kaikki ne kysymykset ja huomautukset, mitä täällä esitettiin, rouva puheenjohtaja. Onko joku Rouva Rapatu. Oui, merci. Euh, vous avez parlé de la... Kiitos, haluaisin puhua siitä, kuinka tärkeä televisio on tiedotusvälineenä. Se on todella tärkeä tapa lähestyä monia kansalaisia. Onko tässä nyt oikea toimintatapa se, että meillä on Euronewsin tyyppinen oma väline vai pitäisikö ehkä toimia niin, että voisimme tarjota tuotteita ja tietoja, eh, filmejä jo olemassa olevien tiedotusvälineiden kautta. Kuka Euronewsia seuraa? No ne, jotka jo ovat Euroopasta kiinnostuneita, mutta meidän työmme on se, että pitäisi muutkin kansalaiset saada kiinnostumaan, jotka eivät mielestä ole. Eli ehkä nyt olisi hyvä toimia niin, että tehtäisiin sopimuksia suurten televisioyhtiöiden kanssa, joilla on laaja yleisö, ja sitten olisi erilaisia hankkeita, joiden kautta voitaisiin saada yhteys useampaan kansalaisiin kuin niihin, jotka nyt jo ovat kiinnostuneita. Äh, Madame Benarapatou, bevor Herr raportoinnin niin herra Polker antaa vastauksen, niin täytyy sanoa, että se pitäisi olla meillä mahdollista. Laitokset ovat vapaat, eikä kukaan voi heitä määrätä, mitä tehdään, mutta mitä me teemme? Mehän olemme hallintoneuvostoissa. Minä olen yhdessä esimerkiksi, monet ovat hallintoneuvostoissa. Me yritämme verota koko ajan siihen, että, lähet, että <clears throat> ottavat ohjelmistoa enemmän Eurooppaa. Jotain on jo saavutettu Saksassa. Saksassa julkisilla palveluntarjoajilla on jo tällainen Eurooppa-ikkuna. No ei se tietysti äh, ollenkaan riitä, mutta en usko, että tämä voidaan ylhäältä alaspäin käskyllä hoitaa, mutta ehkä herra Polgerilla on tästä joku ajatus. Uh, oui. um, oui. Totta. Ilman muuta suuret kansalliset televisiokanavat. Niillä on tässä roolinsa, jos kyseessä on julkinen televisio, niin niillä on sitten kyseisen jäsenvaltion antama mandaatti, toimivalta. Joskus tähän liittyy myös Eurooppa-asioiden kattaminen, mutta tähän ei voida kuitenkaan pakottaa. Se hyöty, mikä tällaista toiminnasta on silloin, kun näin tapahtuu, on, että annetaan tietylle yleisölle pääsy tai annetaan heille nämä tiedot. Silloin saat esimerkiksi Ranskan TF1-kanavaa, niin siellä on 50 miljoonaa katsojaa parhaimmillaan katseluaikoina iltaisin. Eli Euroopan tasolla tähän tuskin päästäisiin vaikka se voisi olla hyvä asia. Mutta Euronewsin osalta voimme tehdä kyllä jotain. Euronewsin rajoitus tähän asti on ollut se, että Euronews oli saatavilla ainoastaan satelliittikanavan kautta, sillä tämä, ja tämä sitten tietysti rajoittaa satelliittiantennia, ei kaikilla ole. Ja tällä tavoin yleisömäärä rajoittuu, mutta nyt Euronewsia voi yhä enemmän seurata myös kaapelitelevisiota pitkin. Sitten meillä on tämä Mampelen digitaalitelevisio. Ja tällä tavoin yhä useampi katsoja voi seurata Euronewsia. Ja me olemme havainneet jäsenvaltiossa, että yhä useammin käy niin, että kanavat ottavat Euronewsin ohjelmia esimerkiksi parin tunnin ajan digitaalitelevisionsa. Ja tällä tavalla saadaan todella yleisöä sitten. Kyllä asiat paranevat. Ja, ich muss doch zu dieser Fernsehfrage. Televisiokysymykseen täytyy vielä kommentoida. Mielestäni sen vuoksi on niin tärkeää, että komissio asettaa arvoa näille toimittajaseminaareille – Eli jossain mielessä myös herkkyyttä luoda eurooppalaisille teemoille ja tiettyjä asiayhteyksiä, jotka paikallisille toimittajille eivät ole ollenkaan ymmärrettäviä, niin tehdä selväksi ja motivoida siihen, että ottaa, tarttua vahvemmin Eurooppa-teemoihin kuin tällä hetkellä on. Ja sehän ei ole pahaa tahtoa usein, vaan ihan sen vuoksi, että niin kuin monille kansalaisille se näyttää niin epäselvältä, mitä me teemme. Ei, ei läpinäkyvältä se näyttää. Ja se, mitä mekin kaksi teemme, äh, kun teemme äh, työtä julkisen lähetystoiminnan harjoittajien äh, puitteissa, niin ettei oteta kaikkia Eurooppa-teemoja aina yhteen lähetykseen, kun meillä on Saksassa se kokemus, että aina kun tulee Eurooppa esille, niin se on mieluummin kiihoke laittaa telkkari kiinni kuin avata, mutta kun sitten tätä Eurooppa Euroopan uutisointia on ihan tavallisten uutisten yhteydessä, niin ja kun saa tietoa siitä, mitä täällä tehdään, niin se on ihan eri juttu. Tai poliittisissa asiaohjelmissa laajennetaan niitä teemoja, joista mekin täällä kriittisesti keskustelemme. Se pitää olla se tavoite, eikä luoda näitä lokeroita pelkälle Euroopan ohjelmalle. Sekin on tärkeää, mutta että myös laajemmissa asiayhteyksissä otetaan Euroopan asioita esille. Ja tähän on hyvä motivoida toimittajia ja vakuuttaa heidät siitä, että ensinnäkin me teemme täällä tärkeää työtä. Ja, mutta myöskin kertoa heille, miten täällä hommat toimivat, miten täällä toimitaan. Sen vuoksi tällaiset toimittajaseminaarit juuri äh, paikallisten toimittajien keskuudessa ovat niin kovin tärkeitä. Siellä täytyy tehdä tällaista valistustyötä. Täydentäisin kerrasti. Meillähän on ongelma, että me keskustelemme täällä. Äänestämme ensimmäisessä käsittelyssä, sitten menee neuvostoon. Ja sitten pitkien keskustelujen jälkeen päätämme omasta konseptistamme. Sitten menee neuvostoon. Ja sitten neuvosto päättää jossain vaiheessa. Ja sitten neuvosto sen on päättänyt. Että me olemme päättäneet asiasta ja neuvosto sitten vain laittaa viimeisen leiman ikään kuin, niin se ei tule esille useimpien toimittajien eh, mielissä. He eivät ymmärrä tätä eh, asioiden reittiä. E- että ei pelkästään tutkivaa journalistia, vaan ihan no, korostetaan myös tätä, tämän normaalin journalismin ymmärtämistä Eurooppa-asioista. Hyvät naiset ja herrat, jos kenelläkään ei ole enää kysymystä, niin haluaisin kiittää sydämellisesti herra Polgeria. Olemme kovin iloisia, että hän oli paikalla. Täytyy rehellisesti sanoa, että tunnen hänet muista asiayhteyksistä vuosien ja vuosikymmenten ajan. Olen kiloinen siitä, että hän on tullut tähän tehtävään. Meillä on tässä oikein hyvä vastapuoli. Ja jos hän ottaa nämä läksyt mukaansa ja myöskin toteuttaa sen, mistä hän täällä puhui äänekkäästi, nimittäin toimintojen välinen yhteistyö, niin silloin olemme kovin iloisia. Ja sitten varmasti harkitsemme myös sitä, että tämä vara, varaus, ainakin jos minusta riippuu, niin vapautamme sen, koska kyllä sitä rahaa tarvitaan oikeaan käyttöön, niin kuin hän tässä kuvasikin aiemmin. Kiitokset vielä kerran sydämellisesti ja äh, näkemiin seuraavaan kertaan. Jetzt kommen wir zum Punkt 12 der Tagesordnung. Äh, Protecting Children in the Digital World. Initiativbericht. Seuraava kohta. Rova Silvia Kostan omalaiten mietintö lastensuojelu digitaalimaailmassa. Minä en tässä pitempiä johdattele. Teillä on heti puheenvuoro. Grazie, presidente. Eh, Sitä... Paljon kiitoksia. Kyseessä on ilman muuta hyvin tärkeä ja merkittävä teema, ottaen huomioon kaikki ne uutuudet, mitä digitaalialalla on ilmestynyt laitteita ja muita al- alaikäisille ja myöskin normatiiviselta kannalta katsottuna ja uusien lähestymistapojen ta- taholta katsottuna sääntelyllisellä kannalla. Tämä aloite vastaa komission kertomukseen 2011 vuodelta, jossa neuvoston suosituksesta vuodelta 1992 todettiin, että toimialan, audiovisuaalisen toimialan tehtäviin tuli valvoa näitä asioita, mutta kuitenkin velvoitettiin kiinnittämään huomiota myöskin alaikäisten suojeluun ja ihmisarvoon. Parlamentin suositus tältä kannalta katsottuna ja myöskin ministeri, ministerineuvoston suositus vuodelta 2006 lasten oikeuksien ja ihmis, ihmisarvon suoja suojaamisen kannalta ovat merkittävässä asemassa ja tämä on se ensimmäinen viitekohta tällä alalla. Tässä suosituksessa todettiin, että komissio laatisi aika ajoin kertomuksia arvioidakseen, kuinka jäsenvaltiot tehokkaasti komission avulla tarkastelevat uudelleen suositusta tarpeen mukaan. Ensimmäisessä kohdassa mietintöäni tulevaa mietintöäni, niin pyrin tarkastelemaan, kuinka alaikäisten käyttömahdollisuudet digitaalisten palveluiden käyttöön ovat muuttuneet Siellähän on paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin uusia riskejä. Ilman muuta tämä käy esille myöskin komission kertomuksista, kun se on konsultoinut jäsenvaltioita tästä aiheesta. Ei riitä, että omaksutaan vain oikeu- lainsäädännöllinen lähestymistapa, vaan on edelleen sellaisia alueita, joilla suojelua ei voida asianmukaisesti lapsille tarjota. Sen lisäksi tarvitaan holistisempaa lähestymistapaa, joka ottaa huomioon myöskin digitaalisen ympäristön toisaalta myöskin interaktion ja koulutuksen välineille ja ympäristönä ja kykyjen kehittämisen ympäristönä. Ja toisaalta täytyy ottaa huomioon, että se tarjoaa mahdollisuuksia myöskin kansalaisuuden ilmaisemiseen digitaalisessa ympäristössä niin, että ihmiset pystyvät aktiivisesti osallistumaan ja kasvamaan tässä ulottuvuudessa lapsesta lähtien. Normatiivinen kehys on uudelleen muotoutunut tässä viime aikoina. Hyvin tärkeää on mainita, että on olemassa oikeus perusta, joka mielestäni antaa mahdollisuuden parlamentille ja toivottavasti myös komissiolle mennä asiassa eteenpäin, jotta päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, joka tarjoaisi integroidumman toimen tällä alalla ja ehdottaisin sellaista direktiiviä, josta tulisi ikään kuin yhtenäinen teksti, johon kerättäisiin kaikki erilaiset suojelun ja edistämisen ja oikeuksien ilmaisemisen asiakirjat, jotka, on, jotka ovat nyt jakaantuneet aika monen eri direktiivin alaisuuteen. Yleensä näistä ei puhuta juurikaan digitaalisesta maailmasta, vaan keskitytään enemmänkin TV-hen, tvc ja tämän kaltaisiin asioihin. Sosiaalista mediasta ei puhuta mitään, jotakin mainitaan ehkä hieman sähköistä kaupasta, mutta ei sitten paljon muuta. Digitaalinen agenda mielestäni on sellainen, että se laajentaa tätä kenttää koskemaan myöskin alaikäiset henkilöt. Ja siinä edellytetään lisäsuosituksia, jotta myös online-ympäristössä pystyttäisiin alaikäisiä suojaamaan. Ja 2008 vuoden videopelejä koskeva tiedonanto esittää sellaisen ajatuksen, että ikäluokitusjärjestelmän perusteella voitaisiin siirtyä vähitellen järjestelmään, joka perustuisi itsesääntelyyn, ja tämä järjestelmä on nimeltään PEGI-luokitusjärjestelmä. Audiovisuaaliala on itse laatinut sen perustalta sitten erilaisia hyviä käytännesääntöjä, joilla pyritään tarjoamaan erilaisia ikäluokituksia videopelien osalta lasten suojaamiseksi ja alakeisten suojaamiseksi. Ja sitten haluaisin vielä lopuksi viitata siihen kehykseen, johon tämä mietintö liittyy. Safer Internet vuodelta 1999 ohjelma. Se on uudistettu ja uudelleen rahoitettu vuoteen 2013 asti ja toivon, että sitä rahoitettaisiin uudelleen vielä Connect Europe-ohjelman puitteissa, johon tohtori Palger edellä myöskin viittasi, mutta pitäisi kiinnittää huomiota tämän suuren ohjelman puitteissa erityishuomiota siihen, että Safer Internet-ohjelman erityismerkitystä ei unohdettaisi siinä yhteydessä. Safer Internetiin pitäisi sisältää kaikki ne kolme elementtiä, jotka minun mielestäni pitäisi pitää paremmin esillä kuin tähän asti on tapahtunut. Eli yhtäältä täytyisi aivan ensisijaisesti luoda sellainen koordinaatio, järjestelmä Euroopan tasolla kaikkien apu, äh, apu, auttavien puhelinten ja, ja äh, tällaisten vihjelinjojen välille, jotta voitaisiin taata tämän kaltaisen yhteistyön tehokas toiminta. Ja toinen asia on tär- tärkeää on, että kaikki äh, alaikäiset pääsisivät online toimintaan mukaan. Ja kolmanneksi täytyisi taistella tehokkaammin laittomia sisältöjä vastaan tai ainakin sopimattomia sisältöjä vastaan. Ja mukaan pitäisi ottaa myös kansalaisjärjestöt ja poliisiviranomaiset. Nämä ovat hieman niitä sellaisia perus, peruspilareita, jonka varaan tämä oma aloitemietintö tulee perustumaan. Haluaisin ehdottaa nyt, että yhtäältä pitäisi erottaa erottaa seuraavalla tavalla tämän mietinnön neljä pää peruspilaria. Ensinnäkin täytyy miettiä Euroopan tasoista koko aihekokonaisuuden hallintaa ja samanaikaisesti täytyy rohkaista jäsenvaltioita paikantamaan kansalliset tällaiset, tällaiset yhteyspisteet tai toimijat, joilla voitaisiin näitä suojelutoimenpiteitä koordinoida ja edistää. Ja tähän liittyvät jo olemassa olevat elimet, esimerkiksi erilaiset yhdistykset, audiovisuaalinen toimiala ja internetpalveluiden tarjoajat ja tietenkin Euroopan instituutiot. Ja komission kannalta on tärkeää, että tässä yhteydessä jäsenvaltioissa on aivan ehdoton geometrinen vaihtelevuus niin sanotusti, siten että voitaisiin kokonaisvaltaisemmin ja yhtenäisemmin lähestyä tätä aihetta Euroopan unionin tasolta, eikä pelkästään vain kansalaisvaltioiden tasolta. Ja toiseksi sitten toinen kysymys. Niin, ensimmäinen oli tietenkin tämä governance, hallinta-ajatus. Ja toiseksi sitten puuttuisin sellaisen koulutukseen, mediakoulutukseen pääsyn ehtoihin ja digitaalilukutaidon koulutuksen, koulutukseen pääsyn ehtoihin. Ja tämä on jotakin enemmän kuin pelkkä mediakoulutus. Ja tässä kyseessä on se, että kuten digitaalisessa agendassa on todettu, niin digitaaliset taidot pitäisi sisällyttää myöskin sosiaalirahaston prioriteetteihin rahoituskannalta katsottuna niin, että näitäkin ohjelmia rahoitettaisiin kuten muitakin. Ja kaikki ne yhteisöt ja yhdistykset, joita olen konsultoinut, ovat sanoneet, tai kaikki nämä yhdistykset ovat yhdistyneet NAXO-verkostoon, European School Nettiin esimerkiksi, eli, ja lukuisia kansalaisjärjestöjä tässä konsultoinnissa on ollut mukana myöskin videopelin valmistajia, tuottajia ja palveluntarjoajia. Eli laaja konsultointikierros on nyt siis käyty läpi. Ja yksi asia on aivan selvää näiden kaikkien suulla ilmaistuna. Ja myöskin yhdistys, yhdistykset ja instituutiot pyytävät, että muodostettaisiin vahvempia koulutuksellisia alliansseja esimerkiksi kouluelämän, opettajien ja vanhempainyhdistysten välillä – ja myöskin tietenkin sellaisten yhdistysten välillä, jotka huolehtivat lasten oikeuksista, mutta myöskin yritysten, yritysten otettava tähän mukaan. Ja meidän täytyy vaatia, että komission ja komissaari Kroosin kuukausi sitten allekirjoittama CEO Coalition-sopimus pantaisiin täytäntöön. Siihen allekirjoituksen antoivat 25 yritystä digitaalialalta, esimerkiksi palveluntarjoajat, siis internetpalveluiden tarjoajat tietenkin olivat kyseessä. Ja tässä sopimuksessa, CEO-sopimuksessa, johtajien sopimuksessa, tai toivon, että tätä sopimusta pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja siinä on viisi hyvin tärkeää tavoitetta, joita pyydetään myöskin näiden yhdistysten taholta, joita olen kuunnellut. Ensinnäkin notice and take down, eli tällainen ilmoitus- ja poistamismenettely niin, että ilmoitettaisiin välittömästi asiattomista sisällöistä ja ne poistettaisiin netistä saman tien ilmoituksen jälkeen. Jos nähdään esimerkiksi pornografisia sisältöjä netissä, niin niistä ilmoitetaan ja vedetään netistä sen ilmoituksen perusteella välittömästi pois. Sitten yksityisyyden suojasta on sanottava, että kyseessä on hyvin arkaluontoinen aihe ja samanaikaisesti merkittävä tärkeä aihe. Komissaari Reding on ilmaissut halunsa esittää direktiivin, direktiivin tästä aiheesta. Ja kolmanneksi sitten vanhempien valvontamahdollisuuksien edistäminen niin, että, että vanhemmilla olisi mahdollista valvoa ja rajoittaa lasten toimintaa internetissä. Ja sitten vielä viimeiseksi iän tarkastusjärjestelmä. On olemassa uudenlaisia alaikäisen hyväksikäyttömuotoja, jotka koskevat esimerkiksi niin sanottujen ö, luottokorttien käyttö käyttö, käyttötilanteita, jossa esimerkiksi lapset käyttävät vanhempiensa luottokorttien numeroita ja pääsevät sitten käsiksi sellaiseen nettisisältöön, joihin heillä ei pitäisi olla mahdollisuutta. Eli pitäisi olla mahdollista tietyn järjestelmän avulla tai työkalun avulla tarkastaa lapsen ikää. Esimerkiksi videopeleissä on olemassa tiettyjä kieltoja, kieltoja tietynlaisten sisältöjen levittämisestä ja monissa maissa levittämissuodatuksesta on vastuussa peliä myyvä yritys. Sosiaaliset verkot olisi saatava mukaan tällaiseen toimintaan, jotta voitaisiin ehkäistä, ehkäistä tällaisen ö, vaarallisen, nuorille ihmisille vaarallisen toiminnan ehkäisemiseksi. On tärkeää erottaa sellaiset kysymykset, jotka liittyvät laittomaan toimintaan ja sitten taas toisaalta haitalliseen toimintaan tai asiattoman toimintaan. Nämä ovat kaksi erilaista osa-aluetta. Jos nyt otetaan tuo laiton toiminta, esimerkiksi pornografia sisältyy jo e, yhteen direktiiviin, ja sitten tietenkin on olemassa harmaa, harmaa alue, ja mietin tässä nyt vaikkapa online-prostituutio, valitettavasti on sellaista toimintaa, joka on hieman pehmeämpää muodoltaan, mutta se voi saada aikaiseksi sellaista käyttäytymistä tai suuria riskejä siihen, et, siihen suuntaan, että alaikäisiä voidaan käyttää psyykkisesti tai fyysisesti hyväksi, joten tämä on sellainen aihe, jota täytyy käsitellä varovaisesti, mutta tehokkaasti samanaikaisesti. Näihin ilmiöihin on kiinnitettävä, kiinnitettävä tarkemmin huomiota jatkossa. Ja tämä siis koskee suojaamisaspektia. Mitä tulee sitten taas kansalaisuuden edistämiseen, niin on hyvin mielenkiintoista kiintoista ja haluaisin kuulla tästä tarkempia viittauksia projekteista, jotka ovat jo käynnissä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tulevaisuuden näkymä. Eli kyseessä ei ole pelkästään digitaalisen politiikan lukutaito, vaan myöskin sähköinen osallistuminen. Ja tätä lapset, lapsien pitäisi pystyä harjoittelemaan esimerkiksi Euroopan unionin kutsusta ja simuloidakseen vaikkapa budjetin laadintaa nettiympäristössä ja niin edespäin. On hyvin mielenkiintoista myöskin se, että yli 30 maata on mukana tällaisessa interkonsortiossa, joka on nimeltään SchoolNet – koulujen verkko, eli siinä on mukana 30 eurooppalaista maata, ja siinä ollaan luomassa tällaista virtuaalista ympäristöä kouluympäristöön. Tämä on jo olemassa oleva ja täysin kypsä hanke yhdistysten ja koulujen perusteella ja kannattaisi edistää tällaisten sosiaalisten foorumien syntymistä joissa on mukana myöskin koulutuksellisia, koulutuksellisia näkökohtia ja palveluita. Ja tällä tavalla voitaisiin luoda tällaista ystävyystoimintaa myöskin virtuaaliulottuvuudessa. Minun mielestäni ehdotukseni olisi se, että pitäisi rakentaa uudelleen ikään kuin tällainen puitteisto, joka on jo olemassa ja auttaa meitä käyttämään uusia medioita lasten ja alaikäisten hyväksi. Toiseksi sitten ne normit, jotka ovat muuttuneet tässä viime aikoina aika voimakkaasti, niin meidän pitäisi tutkia hieman pidemmällekin tätä hallinnollista ja aktiivista osallistumisen ja kansalaisuuden ja uudenlaisten suojelukeinojen näkymiä. Nämä ovat sellaisia lupaavia alueita, mutta toisaalta sitten on olemassa harmaita alueita, jotka eivät löydy välttämättä olemassa olevasta lainsäädännöstä. Tältä kannalta katsottuna Suurin osa jäsenvaltioista, jotkut pitkälle menevämmin toimin ja jotkut taas vaatimattomin toimin soveltavat eh, itsesääntelyä, yhteissääntelyä, erilaisia sopimuksia ja joissakin tapauksissa mennään myös voimakkaampiin puuttumiskeinoihin. Omassa maassani ja muutamissa muissakin maissa on olemassa esimerkiksi mahdollisuus eh, täysin sulkea tietyt internetsivut tai sulkea pääsy kyseisille sivuille tarpeen, tarpeen vaatiessa. Ja sitten myöskin tietenkin palvelun tarjoajien vastuu on sellainen aihe, josta aion e- esittää joitakin ehdotuksia, joista keskustellaan sitten myöhemmässä, myöhemmässä vaiheessa vielä kollegoiden kanssa tarkemmin. Jetzt kommt Frau McLarkin. Kiitoksia. Rouva McLarkin seuraavaksi. Thank you and thank you Madam Costa. Kiitos ja kiitos Rouva Costa tästä hyvin, hyvin kattavasta läpikäynnistä kaikki mahdollisuudet, mitä internet tuo, on, ovat mahtavia erityisesti nuorille, mutta ne tuovat mukanaan myös suuria riskejä. Meillä ne on 41 prosenttia nuorista, joilla on älypuhelimia ja niitä käytetään päivittäin. Ja 48 prosenttia käyttäjistä on tyytymättömiä ainakin osaan online-palveluista näin he ilmoittavat. Tässä on valtavasti mahdollisuuksia, mutta meidän on kuitenkin puututtava näihin todellisiin vaaroihin alaikäiselle. Jos ajatellaan esimerkiksi seksuaalisia, eh, seksuaalisia kuvia ja rikollisuutta ja sitten tässä hyvin moni hoitaa sosiaalisia suhteitaan verkon kautta ja sen takia tässä voi olla myös tietoverkon kautta tapahtuvaa kiusaamista. Siitä kerrotaan hyvin usein, ainakin yhtenässä kuningaskunnassa, ja nyt on päästy sellaiseen tilaukseen, että ihmiset jopa tekevät itse murhea, eli meidän on varmasti pystyttävä suojamaan lapsiamme online-ympäristössä pitää että miten vanhemmat ja opettajat voivat toimia. On hyvin tärkeää, että annetaan ihmisille tietoverkkojen käyttökyky ja tietosvälineiden käyttökyky, mutta tämän lisäksi tarvitaan erilaista, erilaisia suojelutoimia, jotta lapsia voidaan suojata. Meidän on annettava lisää tietoa kaikista välineistä, mitä on tarjolla, ja siksi me yhdessä kuningaskunnassa esimerkiksi lapsipornografian osalta käytämme pääsyn estoa ja sitten tällä tavoin pystymme löytämään nämä pedofiili ryhmät ja lopetamme kovin kierron, mutta me tarvitsemme todellakin lisää tiedon vaihtoa ja pitää miettiä sitä, mitä kaikkea voidaan yhdessä tehdä jäsenvaltioiden välillä. Tässä tarvitaan kunnollinen sekoitus, itsesäätelyä ja ylhäältä politiikkaa. Näin voimme olla täysin joustavia ja vastata tilanteeseen, mutta minun on oltava varmoja, että tälläkin toimitaan sillä, koska tämä on haitallista ja vaarallista alaikäisille. Meidän on oltava todella päättäväisiä toimissamme online, online-palveluiden osalta. Näin lapset voivat nauttia internetistä ja käyttää sitä hyväksi ja tietää, että he voivat olla turvassa näin tehdessään. Kiitos. Tänkö. Petra Kiitoksia sitten Petra. Kiitos kovasti Silviä tästä mietinnön alustamisesta. Nuorison suojeleminen internetissä on yksi vaikeimmista teemoista mielestäni, johon voi pureutua ylipäänsä. Ja kaikki, jotka Saksasta tulevat, tietävät, mistä puhun, kun keskustellaan tästä keskustelusta, jota Saksasin käytyä sitten, kun tämä sääntely epäonnistui Saksassa, niin tiedetään, miten paljon vaikutuksia tällä teemalla on. Mutta Silvia, kuten sanoit, yksi avainasia on juuri medialukutaito. Se on tärkeä teema. Uskon, että on ihan oikein sanoa, että täytyy tehdä ero laittoman ja haitallisen sisällön välillä laiton sisältö täytyy saada pois netistä ja välittömästi haitallisen sisällön kohdalla tullaan nopeasti siihen keskusteluun, että myöskin jäsenvaltioissa se keskustelu on osittain hyvin erilaista. Sanotaan että sitten kulttuurisesta lähestymistavasta katsottuna tämä huomataan, kun ajatellaan tätä vanhaa vanhaa itsesäätelyjärjestelmää elokuvissa, niin sitten huomataan, että Iso-Britanniassa sallitaan 14-vuotiaille elokuvat, jotka ovat sallittuja Saksassa vasta 16-vuotiaasta lähtien, Ranskassa joku toinen ikäraja. Eli tässä on hyvin suuria kulttuurisia eroja EUn sisällä tässä lähestymistavassa ja miten arvioidaan sitä, että mikä lapsille ja nuorille sopimatonta tai haitallista on ja mikä ei. Tässä mielestäni täytyy varoa ottaa huomioon nämä kulttuuriset erot, ja niillähän on ihan omat oikeutuksensa, että ei liian nopeasti, eh, liian vahvasti yritetä niitä niidenkin puun hyökätä, että löydetään järkevä ratkaisu siinä. Kun puhutaan medialukutaidosta, niin se on tärkeää, että ei puhuta pelkästään nuorista ja lapsista, vaan puhutaan myös vanhemmista ja myöskin vanhempien vastuusta tässä yhteydessä. Mielestäni vanhempia täytyy tässä valistaa oikein kovasti. Ja kun puhutaan sosiaalisista verkostoista, niin on tietysti suurelta osa, osin myös tietosuojasta. Sitä tietysti voidaan säädellä muissa yhteyksissä ja säännöksissä, mutta aina täytyy ottaa se kysymys huomioon, joka on meitä työllistänyt jo lapsipornografian osalta, että ei pidä heittää tällaista pesuveden mukana, mitä tulee sitten tähän oikeuteen myöskin itsesäätelyyn ja miten valvotaan tietovirtoja internetissä, niin tässä ollaan todellakin hyvin kaltevalla pinnalla usein ja toivon, että yhdessä pystymme löytämään hyvän ratkaisun tässä niin, että joka palvelee lastensuojelua, joka kuitenkin tekee samaan aikaan internetin käytön hyödylliseksi ja hyödyllisen käytön mahdolliseksi lapsille ja nuorille, mutta samaan aikaan pidetään huolta myös internetin vapaudesta ja viestinnän vapaudesta. Sehän on tietysti korkealla oleva arvo tässä EU:ssa, että sitä ei saa jättää huomioon ottamatta, vaan siitäkin pidetään huolta, että pidämme huolta vapaasta viestinnän tilasta. Ja kun, siis nämä, tämä tasapaino täytyy jollakin tavalla pystyä löytämään. Ah, Kiitos Petra. Sitten Marietta, olkaa hyvä. Very much. Uh, I'll be... Paljon kiitoksia, puhun lyhyesti, koska tässä on paljon sanottukin. Minä haluaisin kiittää esittelijää, koska kyseessä on hyvin tärkeä aihe ja on olemassa joitakin aivan ilmiselviä ilmiselviä ratkaisuja esimerkiksi ennalta ö, oletusarvona asetettu tietojen suojaaminen alaikäisille, mutta haluaisin vielä ottaa esille sen, mitä esittelijäkin otti esille, eli laittomuuden ja ei-toivotun sisällön ero. Ja tässä on tulkintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia myöskin väärinkäyttöön. Ja sen takia pitäisi, pitäisi ö, antaa kannusteita tai ei pitäisi antaa kannusteita sellaisen sisällön haitalliseksi luokittelulle, joka ei sitä sitten loppujen lopuksi ole. Olisin kovasti kiinnostunut siitä, että nuoret eurooppalaiset ja kaikki eurooppalaiset voisivat saada asianmukaista koulutusta pystyäkseen tekemään vastuullisia ja tietoon perustuvia päätöksiä. No, paljon täällä on puhuttu itse, itsesäätelystä ja toimialan velvollisuuksista. Minä en millään tapaa ole ylisääntelyn kannalla tai hirvittävän byrokratiakasan luomisen kannalla tai hallitusten pakottamisen eh, ihmisten yksityiseen puuttumiseen kannalla. Mutta tässä on kyseessä hyvin, hyvin varovaisesti ja huolella harkittava tasa, tasapaino. Kuka saa vartioida internettiä? Koska jos me laadimme uusia sääntöjä tai asetuksia, niin me sillä opetamme myöskin seuraaville sukupolville jotakin. Ja tässä on kyseessä nyt hyvinkin alkeellinen osa ja tekijä avointa demokratiamme. demokratiaamme. Tuomariko sen päättää, että onko tieto laitonta vai ei, vai yrityskö sen päättää? Jos yritys sen päättää, niin minkälainen korvausvelvollisuus pitäisi ajatella? Ja voiko olla niin, että ollaan liian innokkaita poistamaan tiettyjä sisältöjä netistä tai sulkemaan pääsy tietyille sivuille. Ja kuka on tällaisen päätöksenteosta vastuussa? Ja mitkä tällaisien mahdoll- toimintamahdollisuuksien sivuvaikutukset voivat olla. Minun mielestäni toimivallan jako ja demokraattisen valvonnan huomioon ottaminen on tärkeä aspekti. Ja valitettavasti olemme saaneet nähdä, että on olemassa vaara siitä, että ollaan liukkaalla jäällä puolueeni kysyi komissiolta viime vuonna silloin, kun puhuttiin, ja Emma otti tämän esille, minä olen kriittisempi tässä itse asiassa. Tässä parlamentissa käytiin hyvin innokasta keskustelua siitä, että kuinka voitaisiin varmistaa, että tällä hetkellä lapsipornosivujen blokkaaminen ei muodostuisi sellaiseksi asiaksi, jota voitaisiin käyttää sen laajentamiseksi muille alueille, esimerkiksi niin, että siirrytään laittomalta, laittomasta sisällöstä haitalliseen sisältöön niin, että esimerkiksi tietynlaista musiikkia voitaisiin, tai pääsyä tietynlaisille musiikkisivuille voitaisiin estää. Komissio oli sitä mieltä, että tällainen liukkaan jään tai liukkaan alustan vaara ei ollut nähtävissä, mutta viimeaikaiset tapahtumat olemme, ovat osoittaneet, että esimerkiksi verkkosivuja on suljettu ja poistettu ilman oikeuden päätöstä. Amerikkalainen oikeusprosessi vaikuttaa liiketoimintaan, yritysten toimintaan ja kansalaisten toimintaan muuallakin maailmassa. Joten mielestäni tämä keskustelu on sellainen, että sillä on, siinä on paljon, paljon tärkeitä elementtejä. Toivotan kaikkea onnea esittelijälle, jotta tasapaino löytyisi. Mutta haluaisin korostaa, että vaikka laitonta tai haitallista sisältöä ei voitaisi internetissä enää nähdä, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi mihinkään kadonnut. Se ei tarkoita sitä, että sen takana olevat ongelmat olisi tulleet ratkaistuksi, eikä tarkoita sitä, että kestävä ratkaisu olisi löytynyt. Joten on hyvä pitää kokonaiskuva mielessä ja etsiä tasapainoa. Sitten Rova Sanici. Grazie, presidente. Kiitoksia. Todellakin olen edustaja Kostan kanssa samoilla linjoilla. Kiitän häntä kovasti tästä lähestymistavasta. Olen täysin samaa mieltä hänen lähestymistavasta kaikesta. Tämä on todella hyvää työtä, mitä hän on tehnyt viime vuosina. Internetistä on tullut tele- televisiota enemmänkin sosialisointikanavaksi alaikäisille Euroopassa. Se on aivan päivittäinen elämän osa ja vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Mehän tiedämme, että tämä mietintö ei tule keskittymään lapsipornoon, online-lapsipornoon, koska tästä teemasta on keskusteltu systemaattisesti jo viime, ihan viime aikoina live-valiokunnan mietinnössä, mutta muista aspekteista, jotka otitte esiin erittäin hyvin, esimerkiksi oikeus suojeluun ja oikeus internetin ja palveluihin pääsyyn suojatulla, turvallisella ja asianmukaisella tavalla niin, että laitomat ja haitalliset ja epäasialliset sisällöt voitaisiin eliminoida pois, on tärkeää. Täytyy panna täytäntöön siis kaikki ne politiikat, joilla voitaisiin taistella realiteetin tajun menettämistä vastaan, joka jota tapahtuu juuri siksi, että ollaan liian paljon internetissä, vietetään liian paljon aikaa internetissä. Olen kaikin voimin tukemassa edustaja Kostaa hänen laatimassaan mietinnössä ja hänen ponnistuksissaan. Boris. Ja nyt herra Boris. Minäkin halusin kiittää tästä tärkeästä mietinnöstä. Siinä erinomaisesti kuvaillaan toimia, joita toteutamme internetistä ja sen vapauden osalta, mutta samaan aikaan, että suojellaan tätä nuorinta sukupolvea, joka itse asiassa irrottautuu näistä perinteisistä ihmisten välisistä suhteista ja korvaan yhä suuremmassa määrin juuri suhteella internetissä. Olen suurimman osan kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin täydentää sitä kysymystä koskien, joka koskee julkisen keskustelun käymistä, ehkä kansallisista valistusohjelmista, joilla olisi tavoitteena valmistella toisaalta kouluja, joissa ei oteta huomioon tätä media- ja internettodellisuutta. Suurin osa opettajista, jotka ovat tietysti auktoriteetteja lapsille, heillä ei ollut ole käsitystä kommunikaatiotavoista, internetin sisällöistä tai mahdollisuuksista estää sisältöjen näkymistä. Se on tietysti sukupolvikysymys. Minusta näyttää siltä, että tässä yhteydessä on erityisen tärkeää, että lähdetään toteuttamaan valistustoimia, koulutustoimia, jotka koskevat juuri uhkia, joita tulee laittomasta sisällöstä internetissä. Ja toinen kysymys ovat tiedotuskampanjat, joilla halutaan herkistää äh, tästä itsevalvonnasta. Ja tämä hyvin tärkeä näkökohta siinä on perhe. Kontaktit vanhempiin. Siinäkin on tietysti niin, että kaikki vanhemmat eivät pysty pysymään teknologian riennon perässä. Heillä ei ole suurempaa tietoa siitä, että mitä heidän lapsensa tekevät, mitä sisältöjä katselevat internetissä esimerkiksi, koska kun äh, ongelmahan on se, että miten keskustellaan, herkistetään nuoremman sukupolven kanssa, ja se sisältö sinänsä ole se ongelma. Se on hyvin tärkeä elementti, koska usein, useimmissa jäsenvaltioissa tällaisia valistus- ja tiedotusohjelmia ei ole, jotka voisivat olla ennaltaehkäisevää toimintaa koskien tätä laitonta ja haitallista sisältöä. Thank you, Mr. Boris. Now, Mr. Kiitos herra Boris ja nyt herra Fontana. Grazio. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle, koska uskon, että hänen työtänsä, työnsä ei tule olemaan mitenkään helppoa. Ja täytyy sanoa, että Kollega Morris vei sanat suustani, koska olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi edellä. Nimittäin olen samaa mieltä, että ongelmia on kahtalaisia. Yhtäältä lainsäädännöllisiä alaikäisten suojeluun suhteen internetissä, koska tämä on sellainen maailma, joka muuttuu vuosi vuodelta. Uutta teknologiaa tulee koko ajan, koko ajan ja luultavasti olisi hyvin vaikeata suojata lainsäädännöllä täysimääräisesti alaikäisiä tällaisessa ympäristössä. Erityisesti kun jäsenvaltioissa on erilaiset lainsäädäntöjärjestelmät, eivätkä ne ole millään tavalla eurooppalaisesti yhdenmukaiset. Toinen asia on se, että kyseessä on ilman muuta tietoisuuden lisääminen kouluissa. Se on äärimmäisen tärkeä asia, mutta valitettavasti myöskin perheissä. Ja sanon, että valitettavasti sen takia, että laps, valitettavasti siksi, että vanhemmat usein huonosti ymmärtävät, mitä nämä tällaiset uudet sosiaaliset verkostot ja yhteisösivustot ovat ja internetin palvelut ovat. Joten ilman muuta täytyy tehdä tietoisuuden kohottamista perheissä myöskin ja opettaa vanhemmille, minkälaisia vaaroja lapset kohtaavat internetissä. Valitettavasti vanhemmilta usein puuttuu aivan perus tiedot siitä, jotta he ymmärtävät siitä, minkälaisia vaaroja näissä uusissa teknologisissa sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksissa on. Kiitoksia. Thank you, Mr. Fontana. No, I would... Kiitoksia, edustaja Fontana. Nyt haluaisin pyytää komission edustajaa tai kysyä, haluatteko pitää puheenvuoron? Thank you. We welcome the parliament. Pidämme oikein hyvänä parlamentin päätöstä laatia omalaatuinen mietintö, omaloitteinen mietintö. Myös on hyvä, että tänään täällä käydään tätä keskustelua, mutta muutamaan asian haluaisin ottaa kantaa. Viime vuosina on tutkimuksesta voitu havaita, että on tapahtunut paljon muutoksia siinä, miten lapset ja nuoret käyttävät tekniikkaa. On havaittu, että yhä nuoremmat lapset ovat online-ympäristössä jo seitsemänvuotiaana, jossain maissa jopa tätä nuorempia on siellä ja on yhä enemmän laitteita, joiden kautta voi sinne päästä. Tämä tuo sitten uusia riskejä. Täällä jotkut ovat maininneet jo osan näistä. Jos ajatellaan yksityisyyttä ja ihmisten aika samaa haitallista sisältöä ja tietokiusausta ja niin poispäin. Tiedämme, että laadun puutetta on myös, eikä ole oikeanlaista sisältöä, tämän ikäisille lapsille ja sitten sieltä löytyy online-ympäristöstä vielä lapsipornografiamateriaalia. Aivan kuten esittelijä sanoi, komissio on tähän asti ottanut käyttöön turvallisemman internetin ohjelman, joka on nyt vielä käynnissä 2013 asti. Meillä on jo saavutuksia sen osalta, joka maassa on nyt turvallisemman internetin verkosto, on olemassa ottava puhelin ja tätä kautta tehdään paljon sellaisia asioita, mistä täällä puhuttiin, eli pidetään lasten, vanhempien ja opettajien kanssa tiedostilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia. Tämän ohjelman kautta on rahoitettu myös tutkimusta tällä alalla. Vuonna 2010 tehtiin suuri 25 Euroopan maata kattava kyselyä lapsille ja vanhemmille, ja tämä antoi meille paljon uutta tietoa. Nämä uudet tutkimustiedot tekevät nyt selväksi sen, että on mietittävää seuraavia askelia. Kuten jotkut sanovat, tämä ala muuttuu jatkuvasti ja on hyvin vaikea lainsäädännön kannalta olla aina ajan tasalla ja siksi komissio nyt jo esittää, kun turvallisemman internetin ohjelma päättyy 2013, niin verkkojen Eurooppaan välineen puitteissa komissio esittää, että jatkossakin rahoitettaisiin sellaisia toimia, jotka ovat tärkeitä, jotta voidaan taata turvallisempi internet lapsille. komissio haluaa yhteensopivia verkostoja, halutaan tukea Euroopan kattavaa turvallisemman internetin keskuksia ja pitäisi myös tulla ilmoituksia ja tehdä yhteistyötä poliisin kanssa lapsipornografiaan liittyen lainsäädännön pohjalta. Voidaan lisätä nykyisiä toimia, mutta tämän lisäksi on mietittävä myös sitä, miten lapsille, nuorille ja opettajille annetaan kyky tehdä oikeita päätöksiä online-ympäristössä. Miten voidaan edistää laadukkaan sisällön tuotantoa internetissä. Ja sitten on tällaiset kysymykset, kuten yksityisyys, johon liittyen komissio on tehnyt ehdotuksen tietosuojaa asetuksesta. Jotkut puhujat mainitsivat täällä myös sen, että komissio tukee myös paljon tämän toimialan itsesäätelyä. Esittelijä jo mainitsi muistaakseni sen, että komissiosen Cruz joulukuussa 2011 esitti pyynnön ja näin meillä on yli 31 erilaista yhtiötä mukana. Tässä on matkapuhelinoperaattoreita ja valmistajia, erilaisia tahoja, kolmansia osapuolia, kuten lain täytäntöönpanijat, tutkijat ja kansalaisjärjestöt, niin poispäin. Ja siellä heidän kesken keskustellaan näistä eri aiheista, kuten siitä, että sisältö luokitellaan laajemmin, että on oikea sisältöä ihan mukaisesti ja että voidaan lapsien hyväksi käyttömateriaalia poistaa netistä. Eli tässä työstetään nyt näitä kaikkia aiheita ja tämä foorumi sitten luo ensimmäisen katsauksen työhönsä ensi kesänä. Olemme olleet yhteydessä Rova Kostaan ja millä jäämme odottamaan nyt tätä mietintöä. Mrs. Costa, would you like to take the floor? Ihan muutama sananen vain. Kiitän kovasti kollegoita ja myöskin komissiota tästä tietenkin, koska ymmärrän, että tämä on sellainen aihe, joka on hyvin arkaluontainen, mutta mielestäni koskee kaikkia vastuunkantajina kysymyksessä, joka on niin ehdottoman järkyttävässä asiassa. Kyseessä on sellainen aihe, joka tarjoaa hirvittävästi mahdollisuuksia, mutta myös hirvittävästi riskejä. Ja varmasti tässä on otettu paljon erilaisia esi- kokonaisuuksia aspekteja esille, Sanikki, Boris ja monet muut. Ilman muuta meidän täytyy ottaa askeleita eteenpäin kuten sanoi Kammerveltkin, mutta on löydettävä samanaikaisesti tasapaino. Ja tasapaino ei ole mielestäni pelkästään sitä, että on vapauksia, on vapaus saada tietoa ja ilmaista mielipiteitään ja käyttäytyä haluamallaan tavalla, vaan ja, ja toisaalta välttämättömän turvan tarjoamisen välillä. Mutta minun mielestäni pitäisi muistaa, että nämä oikeudethan sisältyvät jo Lissabonin sopimuksen perussopimuksiin, jossa alaikäisten etujen suojelu tulkitaan aivan perustavanlaatuiseksi asiaksi Euroopan unionissa. Velvollisuus. Niin, alaikäisten oikeuksiin kuuluu osallistumisen ja itseilmaisun ohella myös saada suojelua ja saada oikeus psykologisesti ja fyysisesti tasapainoiseen kasvuun. Tämä on se toinen osa, joka täytyy pitää mielessä. Minun mielestäni, niin tiedän, että paljonko tästä on käyty jo kesku, keskustelua tästä lapsipornodirektiivin yhteydessä. Ja näitä, näissä keskusteluissa täytyy ottaa huomioon myöskin kulttuuriset erot ja erilaiset ikäryhmien väliset erot, mutta minun mielestäni perustavanlaatuinen asia, jota täytyy suojata tässä ei ole suinkaan mikään lainsäädäntö, vaan Euroopan parlamentin ja komission välinen asianmukainen yhteis yhteistoiminta. Silloin on aina vaaran tilanne, kun ei ole objektiivisia sääntöjä ja raameja sille, joiden puitteissa alaikäiset voivat harjoittaa täysimääräisesti oikeuksiaan. Yritän ilman, mukaan, ilman muuta pitää mielessä kaikki ne huomautukset, mitä tässä on esitetty tänä päivänä, ja myöskin ne kysymykset, jotka liittyvät kaikkien eri kysymysten välisen tasapainon löytämiseen. Mielestäni on tärkeää muistaa, että, että digitaalitaitoiset nais, la, lapset eivät aina suinkaan ole tietoisia siitä, minkälaisia, minkälaista tarjontaa heille netissä tarjotaan, joka itse asiassa perustuu usein ei pelkästään itse palveluiden kaupallistamiseen, vaan tämän käyttäjän, tämän alan ikä, alaikäisen käyttäjän kaupallistamiseen. Ihan viime vuosina eri järjestelmät, online-järjestelmät ja mobiililaitteet ovat tulleet niin yhteistoimiviksi, että alaikäiset pystyvät pystyvät pääsemään käsiksi kaikenlaisiin sisältöihin ja myöskin palveluntarjoajat tarjoajat voivat tarjota hyvin tehokkaasti monenlaisia, monenlaisia sisältöjä alaikäisille. On tärkeää muistaa, että meillä on kaksi kaksi erilaista sääntelykehystä Yksi koskee mobiiliverkkoja ja mobiilipalveluita ja toinen sosiaalisia verkkoja. Ja tässä täytyy miettiä, kuinka voitaisiin koordinoida pahemmin, paremmin myöskin jäsenvaltioiden taso, tasolla näihin kahteen osa-alueeseen liittyviä toimia. Toiseksi on tärkeää, että nämä sosiaaliset verkkoyhteisöt ja sivustot ovat tulleet todella tärkeiksi yhteydenpitopaikoiksi ja tiloiksi nuorille. Voi olla olemassa voisi olla sellaisia varoitusjärjestelmiä, joilla sekä aikuisia vanhempia että lapsia ja nuoria voitaisiin varoittaa, varoittaa tietyistä sisällöistä. Esimerkiksi vertaistuki ja vertaistiedottaminen ja vihjeiden antaminen voi olla hyvin merkittävä ja tärkeä tapa toimia. Alaikäiset voivat keskenään antaa neuvoa toisilleen, kuinka toimia tällaisessa nettiympäristössä ja antaa varoituksia toisilleen. Ottaisin esimerkin esimerkiksi tästä nyt. Nimittäin jo seitsemän, seitsemän, ikä, seitsemän vuoden ikäisinä, mutta jopa neljän vuoden ikäisillä lapsilla voi olla digitaalisia taitoja ilman, että heillä on edes lukutaitoa. Ja koulussa on sellainen tilanne, että opettajat löytävät äh, edestään lapsiryhmän, jolla on sellainen tietotaitotaso, joka vastaa lukutaitoa digitaalisessa ympäristössä. Osaavat, he osaavat esimerkiksi Eh, navigoida netissä, mutta eivät osaa vielä lukea. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon ja miettiä tarkasti. Eli koulussa tarvitaan hyvin paljon kohdennetumpaa toimintaa ja täytyy miettiä, kuinka jäsenvaltiot voitaisiin saada mukaan projektiin, jonka myötä digitaalinen osaaminen sisällytettäisiin didaktisiin välineisiin, joita koulussa käytetään. Se pitäisi asettaa todellakin velvollisuudeksi eikä vain mahdollisuudeksi ohjelmarahoituksen saamiseksi esimerkiksi. Ja rahoitusta voidaan tarjota rakennerahastoista esimerkiksi, jotta tällaisia taitoja, digitaalisia taitoja voitaisiin kehittää ja päivittää myöskin opettajien keskuudessa vielä eräs lisäasia minun mielestäni, joka olisi tärkeä ja jota yritän korostaa, on se, että voitaisiin kokemusperustaisesti äh, paikantaa eri maissa hankitut parhaat käytänteet ja kokemukset. Ja jotta niitä kerrottaisiin myöskin eteenpäin. Komission raportissa nämä otetaan myös esille. Nämä parhaat käytänteet, kuten komission edustaja totesi, ovat saatavissa eri maissa sijaitsevissa toimintakeskuksissa, jotka liittyvät tähän Safer Internet-ohjelmaan. Ja olisi tärkeää, että luotaisiin näistä yhteyspisteistä todellinen verkosto, jotka jossa jäsenvaltiot ja komissio vertailisivat keskenään ei pelkästään normeja, vaan myöskin sopimuksia ja ää, käytänteitä. Cruisin sopimus on syntynyt juuri tämän eurooppalaisen ohjelman tiimoilta. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska on aivan selvää, että parhaat ratkaisut löytyvät alliansseista pikemminkin kuin interventioista. Ja sanon aivan selkeästi, että me löydämme kyllä järjestelmän, mutta on olemassa tiettyjä kysymyksiä, joita esimerkiksi ei saada kunnolla hahmoteltua. Esimerkiksi lasten yksityinen suojaaminen ja lasten kuvien henkilöllisyyden suojaaminen jos nyt ajatellaan vaikka tällaisia nettiyhteisöjä, joihin laitetaan valokuva ja sinne laitetaan profi, niin sanottu profiilivalokuva, ja, ja lapset laittavat Facebookiin vaikkapa vaikkapa omat henkilötietonsa. Ja sitten kun se kuva on siellä ja kaikenlaisia seksuaalisia sisältöjäkin mahdollisesti, niin näitä tietoja ei voida enää koskaan sieltä poistaa siinäkään vaiheessa, kun lapsi on kasvanut aikuiseksi. Direktiivin puitteissa olisi hyvä käsitellä näitäkin asioita, mutta on tärkeää löytää todellakin tasapaino yhtäältä ää, normatiivisen lainsäädännöllisen käytännön kanssa ja toisaalta sitten taas lapsen ää, ihmisarvon ja ihmisarvon ja vapauksien suojelun kannalta ja myöskin koulutuksen kannalta. Kuten edustaja Fontana edellä sanoi, kyseessä on niin valtava kehitysvauhti, mikä tässä tässä teknologi- teknologian alalla on käynnissä, että meidän ei toisaalta pidä huolestua yli, tai meidän ei pidä tietenkään huolestua liikaa asiasta, mutta toisaalta samanaikaisesti on pidettävä mielessä, kuinka lasten hyväuskoisuutta monesti käytetään hyväksi esimerkiksi internetyhteisössä, internetympäristössä, jossa vaikkapa seksuaalirikolliset kalastelevat alaikäisten seuraa tällaisen harmaan alueen kautta ja erilaisin tekniikoin. Kiitos. Jotkut aiemmat puhujat tästä jo sanoivatkin, että on paljon helpompi sopia tavoitteista kuin oikeista keinoista ne saavuttaa. Joten keskustelua on paljon. Sen voin vakuuttaa teille. Ja tämähän on osa tätä laajempaa kysymystä, että miten älykkäällä tavalla, fiksulla tavalla voidaan valvoa internettiä ja niin kuin Euroopan laajuisesta keskusta nähdään, niin helppoa se ei ole. Haluaisin muistuttaa teitä, että 25. huhtikuuta on mietintöluonnoksen esittely, sitten äänestämme ja mahdollisesti hyväksymme 20. kesäkuuta mietinnön. No seuraava kohta on kohta 13. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset sekä asetuksen kumoaminen. Valmistelija on Malika Benarapatu näistä kahdesta lainsäätelevästä mietinnöstä. Ensin näistä eurooppalaisista rahastoista Komission ehdotus pyrkii saamaan aikaan yhteiset säännöt seuraavalle sukupolvelle 2014-2020 rakennerahastoille. Se hahmottelee yhteisiä sääntöjä, yhteisiä sääntöjä, miten tuetaan kumppanuuksia, monitasoista hallintoa, tasa-arvoa, kestävyyttä ja kansallisen ja kansainvälisen lain noudattamista. Tämä on avainasemassa oleva asia seuraavan sukupolven rakennerahastoille, joka koskee noin kolmasosaa koko EUn budjetista. Ja kun halutaan saavuttaa 2020 strategian tavoitteet, kuten jo sanoin, asiasta valiokunta on regivaliokunta. Ja se valiokunta hyväksyy mietintönsä heinäkuussa. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Malikalle. Ole hyvä. Merci Elga. Kiitos Elga. Kuten juuri muistutit, komissio hyväksyi 60. viime vuonna lainsäädäntöehdotus kokonaisuuden, joka määrittelee kohesiopolitiikan 2014-2020 ajalle. Ja nyt neuvoston ehdotuksena on, että tämä työstettäisiin uudelleen 2012 vuoden loppuun mennessä. Tämä on aiheutensa unohtaa yli kolmasosa budjetista, 35 prosenttia 2012-2013 budjetista menee näihin varoihin. Tämä on toiseksi tärkein kokonaisuus maatalouden jälkeen, eli tämä on budjetin kannalta tärkeä asia. Ja monella tavalla näin siis rahoitetaan hankkeita Euroopan unionin tasolta, taholta. Euroopan unionin kohesiopolitiikka on nyt myös osaltaan kulttuurin suurin tukija, jos ajatellaan kulttuurivaliokunnan aiheita, niin suurin osa tuesta tulee nimenomaan kohesiopolitiikan kautta, jotta päästään kriisistä. Säästötoimet eivät riitä. Tämä tuli esille taas eilen ja toissapäivänä, kun puhuttiin eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Tämä tehtiin selväksi. Säästötoimet eivät riitä yksinään ja siksi on hyvin tärkeää käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä, kuten näitä rahastoja, jotta päästään tasapainoisen lähestymistapaan, voidaan edistää sosiaalista, eh, taloudellista ja maantieteistä yhteenkuuluvaisuutta, niin että päästään solidaisempaan toimintaan. Ja tässä tarvitaan nyt eh, joustavaa rahoitusta, niin että huomioidaan Euroopan kansalaisten tarpeet. Mitä tulee sitten näihin yhteisiin sääntöihin, Komissio ehdottaa kaksi tärkeää muutosta. Nämä ovat mielestäni myönteisiä. Ensimmäisen pohjalta tarvitaan hyväksyntä käytössä oleville säännöille, eli yksi ja ainoa sääntö käytettäisiin sitten kaikkia viittä rahastoa varten, ja olisi yksi ainoa menettely, joka olisi yhdennetympi, ja näin voitaisiin varmistaa se, että rahastojen tavoitteet olisivat yhteen sopivampia ja tehokkaampia myös. Ja näihin rahastot voisivat täydentää toistensa toimintaa. Ja toinen tärkeä muutos on, että keskitetään rahoitus tiettyyn tavoitemäärään, eli näitä tavoitteita tulemaan paljon vähemmän ja niin, ja tavoitteet liittyvät tietysti 2020 strategiaan. Eli tässä pyritään älykkääseen kestävään kehitykseen. Strategian tavoitteet ovat mielestäni oikein myönteisiä. Esillä on koulutus, siksi tämä on meille tärkeää sosiaalinen osallistaminen on aiheena myös, ja tässä huomioidaan kaikki eri osaamisalueet. Tekstissä on yleisiä säännöksiä, mutta kuitenkin sen sisältö on meille hyvin tärkeä ja meidän kannattaisi paneutua tarkemmin tiettyyn kohtiin, esimerkiksi osasto 2, jossa puhutaan strategista lähestymistavasta ja sitten myös liitteeseen 4, jossa puhutaan Eh, ennakkoehtoja, temaattisiin ennakkoehdoista. Ja on varmistettava, että tässä mennään valiokuntamme toimimaan suuntaan. Euroopan sosiaalirahaston osalta asetusehdotus on erityisen mielenkiintoinen, sillä pääteemakokonaisuuksien keskiössä on työllisyys ja ammatillinen liikkuvuus, elinikäisen oppimisen ja koulutukseen sijoittaminen, yhteiskunnallinen osallistaminen ja köyhyyden torjuminen ja erityisesti nuorten aseman edistäminen. Tämän lisäksi otan kiinnittää huomiota strategiaan, jolla voidaan luoda uusta osaamista, sit, uutta osaamista ja sitten meillä on tämä nuor, Nuoret liikkeellä aloite ja köyhyyden torjunta foorumi on myös digitaalisia toimia, joilla pyritään edistämään innovaatiounionia. Ja sitten Toisaalta voidaan sanoa, että nyt jo on selviä edistysaskelia, jos ajatellaan artiklaa kolme ja soveltamisalaa. Siellä on mukana koulun, varhaisen koulun keskeyttämisen torjunta, josta on täällä monta kertaa puhuttu, ja sitten se, että olisi laadukasta esiopetusta, opetusta ja sen jälkeistä opetusta, ja sitten nuoriso työttömyyden torjunta on myös esillä syrjäytyneiden ryhmien tukeminen, esimerkiksi romaniväestön tukeminen. ESFn osalta artiklassa 4 on määritelty, että 20 prosenttia varoista pitäisi suunnata köyhyyden torjuntaan ja yhteiskunnalliseen osallistamiseen. Ja artiklassa 9 puhutaan yhteiskunnasta tai sosiaalista innovaatiosta, vaikka tässä tarvitaan ehkä tarkempi määritelmä sille, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Kuten tiedätte, me olemme pitkään jo työstäneet näitä aiheita. Jotkut teistä ovat valmistelleet lausuntoja tai mietintöjä näihin liittyen. Rova Kosta tulee mieleen köyhyydentorjuntafoorumi ja sitten omaloitteinen Honibolin eh, mietintö keskeyttämisen torjunnasta, mutta kannattaa taas kerran näitä asioita miettiä, niin että varmistetaan, että asetuksessa huomioidaan ne prioriteetit, jotka ovat meille kaikkein tärkeimpiä. Mutta meillä on kuitenkin tiettyjä varaumia, jos ajatellaan näitä muutoksia, joita rahastoin ollaan tekemässä. Aivan siksi tietysti säädöksessä on nykykaudella 2007 2013 sellaisia elementtejä, joita enää löydy komission uudesta ehdotuksesta. Esimerkiksi johdantosan kappale 6 nykyisessä asetuksessa mainitsee Equal-ohjelman, jolla pyritään poistamaan epätasa-arvoa työelämästä ja sitä ei löydy enää täältä uudesta ehdotuksesta. Tämän lisäksi artikla 3 nyky lainsäädännössä siinä puhutaan tasa-arvoista pääsystä koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, sitä enää löydy uudesta tekstistä. Ja sitten toisaalta kulttuuria ei pidetä painopistealueena, vaikka se liittyy hyvin läheisesti koulutukseen ja sosiaaliseen innovaatioon ja tätä kautta 2020 ohjelman tavoitteisiin, strategian tavoitteisiin. Tässä pitää olla koherentteja kulttuurin mukaan ottaminen on oleellista ja näin voidaan edistää myös syrjäytyneen ryhmän mukaanotto. Tätä ei huomioida tarpeeksi. Kulttuuriset hankkeet on otettava mukaan tähän kokonaisuuteen ja artiklaan kolme on otettava tällainen määräys mukaan. Ja sitten lopuksi sanoisin, että tässä lyhyesti ensimmäiset ajatukseni liittyen näihin kahteen ehdotukseen. ovat hyvin tärkeitä ehdotuksia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden kannalta. Toivottavasti tästä käytävä keskustelu on hedelmällistä ja kiitän ennalta jo kaikista panoksistanne. Kiitos. For the floor, please. Sitten herra Boris. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni täytyy tarkasti lukea asetusteksti ja analysoida – olemassa olevat nykyiset rahoitusnäkymät, jotka ovat päättymässä, ja analysoida uudet ehdotukset. Tietysti ottaa huomioon 2020-strategia, sehän on perustavanlaatuisessa asemassa oleva asia. Ja yks, yksinkertaistaminen on erinomainen viesti kaikille edunsaajille, jotka rahastoja käyttävät. Kulttuurin alueella minua huolestuttaa yksi tieto. Lähetä tietysti teille yksityiskohdat, mutta se koskee sitä, että suljetaan seuraavalta ohjelmakaudelta ulos 14.20 kaudelta mahdollisuus investoida muihin kuin, tiety, kuin vain kulttuurin alueelle. Esimerkiksi jos tietty edunsaaja haluaa perustaa uudenaikaisen museon, mahdollisesti haluaa investoida elokuvien digitointiin, mutta joka ei liity pelkästään kulttuuriin alueeseen, että ei ole esimerkiksi pelkästään vanhoja näyttelyesineitä, niin uuden ehdotuksen mukaan sitä ei voi tehdä. Sen sijaan, että tekee korkealaatuisen kulttuuritarjouksen eurooppalaisille, niin siihen oikein ole välineitä. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Tietysti varmasti vielä keskustelemme koulutuskysymyksestä. Kuten tiedämme, komissio ei tiettävästi anna takeita nuorisoliikkeessä ohjelmasta, sitä ei ole vielä päätetty. Eli tämä nuorisopolitiikan ohjelma tiedämme, että Grundvikia ei jatketa nykyisessä muodossaan. Eli täytyy hyvin tarkasti tarkistaa asetusteksti ja harkita näitä ohjelmia joiden parissa tekemme työtä Erasmus for All esimerkiksi, koska nyt on monia vaaroja näkyvissä. Siis on näitä ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet hyviksi ja nyt tulee uusia säännöksiä, jotka voivat olla vaaran, asettaa vaaraan nämä, näiden ohjelmien toiminnan. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan Nopeasti kävisin läpi jotkut asiat, sillä kollegamme Malika jo puhui tästä paljon. Tämä säädöspaketti sisältää paljon uutuuksia. Se lähtee liikkeelle tehokkuudesta, suorituskyvystä ja siitä, että koisiopolitiikka saataisiin kaikkialle Euroopan unioniin. Meidän pitää kuitenkin olla hyvin eh, varuillamme, erityisesti jos ajatellaan tätä temaattista keskittämistä. Täältä löytyy 11 painopistealuetta, joista alueiden on valittava ja kun katsotaan tarkemmin komission ehdotusta, niin kulttuurille ja koulutukselle annettu tila ei ole kovinkaan suuri. Eikä niitä löydä kovinkaan selvästi näistä tästä temaattista keskittämisestä ja näistä tavoitteista. Komissio haluaa kuitenkin kovin korkean prosenttitason näistä varoista, jotka menisivät ympäristötavoitteisiin. Nyt on todettavissa, että aluerahastoissa kulttuuri on esillä, jos alueet ovat operatiivisessa ohjelmassaan asettaneet sen tärkeälle sijalle. Ja meidän pitäisi voida esittää, että olisi Eh, pakko käyttää tiety, tietty määrä varoja kulttuurin ja koulutukseen. On selvää, että sosiaalinen osallistaminen ja koulutuksen on edistyttävä nimenomaan kulttuurin etusijalle asettaminen kautta. Herra Matula. Kiitos, puheenjohtaja. Muutama sana asetukseen liittyen, kuten täällä on jo sanottu, meidän oltava oikein varovaisia seuraavan seikan suhteen. Näiden uusien asetusten tavoitteena on yksinkertaistaa kaikkia sääntöjä, mutta samanaikaisesti halutaan myös keskittää tavoitteita. Mutta mitä tämä keskittäminen itse asiassa tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että rahastoja käytetään suuriin hankkeiden tukemiseen, paljon suurempien hankkeiden tukemiseen kuin aikaisemmin. Ja tässä valiokunnassa me tunnemme hyvin kulttuuriin ja koulutukseen ja tiedotusvälineisiin liittyvät hankkeet. Ja ne tuovat paljon arvoa Euroopan tasolla ja jopa pienten rahasummien kautta saadaan tärkeitä hankkeita. Ja nyt on sellainen riski, että nämä niin kutsutusti pienet hankkeet eivät jatkossa enää saisi tukea. Meidän on oltava täällä valiokunnassamme todella varovaisia. Meidän on nyt löydettävä sellaisia ratkaisuja, että nämä kulttuurialan hankkeet voivat jatkossakin olla tukikelpoisia. Ja mitä tulee sitten temaattiseen keskittämiseen, että näitä tavoitteita on vain rajallinen määrä. Haluaisin kiittää huomenna myös toiseen seikkaan. Euroopan alueet ovat hyvin erilaisia. On hyvin vaikeaa saada kaksi aluetta samaan muottiin, ottaen huomioon, että nämä alueet ovat keskenään hyvin erilaisia. Eli tällainen riski on olemassa, kun lähdetään temaattiseen keskittämiseen. Tästä syystä olisi parempi, että päätös tehtäisiin aina mahdollisimman lähellä kansalaista, mutta minä todella koko sydämestä toivon, että kulttuurivaliokunta löytää parhaat ratkaisut, niin että voidaan aina edistää meidän hankkeitamme. Kiitos. Astăzi aici este un foarte bun start. Ja kiitän vielä esittelijää siitä, mitä hän meille tänään kertoi. Kiitos Ramatula. Haluaako joku muu jäsen puheenvuoron? Sitten haluaisin pyytää komissiota tai kysyä komissiolta, oletteko valmis? Thank you very much, Chair. And, uh... Kiitos. Minä olen Rachel, Angry alue politiikista pääosastosta. Aivan ensiksi vastaisi näihin yleisasetuksen asioihin ja sitten sosiaalirahastosta puhuu kollegani sosiaalipääosastosta. Tästä syystä me siis molemmat puhumme. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että komissio pitää oikein hyvänä sitä, että esittelijältä tuli näin myönteisiä sanoja. Me olemme todellakin pyrkineet tässä saamaan yksinkertaistamista tällaisen virstan pylvään ja on hyvä, että tämä on ymmärretty. Sitten temaattista keskittämistä on puhuttu myönteisen sävyyn, mutta sitten myös kysymyksiä sen suhteen, miten tämä on tässä esitetty. Mutta on hyvä kuulla näitä kiitoksia sanoja. Meidän pitää välttää pyrkiä välttämään siltä, ettei meidän rahoituksemme sirpaloituisi. Tähän asti on tullut paljon arvostelua sen takia, että me olemme näitä varoja liian laille jakaneet. Eli tässä ikään kuin voita on levitetty leivälle niin ohuelti, ettei siinä enää ollut makua ollenkaan. Ja tällaista on kuultu parlamentilta sekä laajemmin ja sen takia pitää varmistaa se, että resurssit keskitetään niin, että voi olla mahdollisimman tärkeä ja suuri vaikutus. Mutta tämän lisäksi pitää ehkä vähän selvittää sitä, mihin pyritään näillä temaattisilla tavoitteilla. Kuten täällä esittelijä sanoi, ne todellakin ovat peräisin suoraan Eurooppa 2020-strategiasta, josta on sovittu Euroopan tasolla. Kuten tiedätte, kaikki toimijat ovat olleet sitä laatimassa, jotta tästä kriisistä päästäisiin ja päästäisiin myös pitkän aikavälin kasvuun. Eli täältä nämä ovat peräisin nämä temaattiset tavoitteet. Ne löytyvät asetuksesta, jossa huomioidaan kukin rahas, joka huomioidaan kukin rahasto, mutta tämä ei nyt kuitenkaan ole ihan sama asia kuin tukikelpoiset toimet. Ja nyt voisin ehkä mennä hiukan tähän EAKR tapaukseen, sillä täällä jotkut puhuivat siitä, että keskitytään tiettyihin tavoitteisiin. Ja me todellakin esitämme, että keskittyisimme pk-yrityksiin, tutkimukseen ja vähähiiliseen talouteen, sillä nämä ovat ne aihealueet, jotka on mainittu EAKRn tärkeimmiksi aiheiksi, jos halutaan päästä 2020 strategian tavoitteisiin. Tämä on alueen ja jäsenvaltion päätettävissä, kuinka paljon niihin keskitytään, mutta ne on oltava mukana. Ja sitten kulttuuriperintöä ei myöskään voida sulkea tästä pois. Se voi tulla ehkä johonkin tavoitteeseen. Esimerkiksi PK-yrityksethän ovat hyvin mm, oleellisia toimijoita kulttuuriperinnön alalla. Eli voihan hyvin olla jonkinlainen kulttuuriperintöhanke, joka edistää PK-yritysten kilpailukykyä. Ja tämän lisäksi kulttuuriperintö mainitaan muuallakin eakor asetuksessa investointiprioriteettina. Eli haluan vain tehdä hyvin selväksi, että temaattinen tavoite ei ole sama kuin, että nämä ovat vain ainoastaan nämä ovat tukikelpoisia, eikä tässä suljeta pois tai muita aloja, siksi niitä erityisesti mainita teemana. Ja sitten vielä tästä ennakkoehdollisuudesta sanoisin, että hyvä, että tähän paneudutte, hyvä, edust, hyvä esittelijä. Mutta sitten vielä sanoisin lopuksi kaikille, että olemme ottaneet nämä ehdotukset mukaan, jotta voidaan varmistaa se, että on olemassa hyvät ennakkoehdollisuudet edellytykset menestykselle. Aikaisemmin voitu havaita rahoituksen osalta, että joko poliittiset puitteet tai säädöspuitteet tai institutionaaliset puitteet ovat olleet puutteellisia. Esimerkiksi on rahoitettu PK-yrityksiä, mutta ei ole kuitenkaan ollut strategiaa liittyen siihen, miten tämä nimenomaan kyseisellä alueella toimii tai miten se sopii yhteen muiden rahoitusmahdollisuuksien kanssa. Eli tässä halutaan pystyä takaamaan menestys. Ja nyt sitten eh, työllisyyspääosastosta. Annan päävuoron kollegalle. Kiitos, olkaa hyvä. Donc je travaille euh, à la DG Emploi. Kiitos niin. Minä olen työllisyyspääosastosta ja halusin nyt vain hiukan palata näihin parhaimmin kysymyksiin, jotka liittyvät Euroopan sosiaalirahaston toimialaan ja täytäntöpanoalan liittyen kulttuuriin siis. Ja haluaisin muistuttaa, että sosiaalirahaston tehtävä, joka on määritelty perustamissopimuksessa, on parantaa työllisyysmahdollisuuksia, Euroopan työntekijöiden työllistämismahdollisuuksia. Eli tämä tehtävä löytyy perustamissopimuksesta ja joka löytyy myös meidän asetusehdotuksistamme. Ja tämä on sitten ajatuksena tässä koko ehdotuksen taustalla ja sosiaalirahaston täytäntöönpanokentällä. Sosiaalirahastot pyrkivät näihin kolmeen tärkeään tavoitteeseen liittyen työllisyyteen, koulutukseen, sosiaaliseen osallistumiseen ja köyhyyden torjumiseen. Ja sitten artiklassa kolme tehty ehdotus huomioi nimenomaan nämä eri täytäntöönpanoalat. Ensimmäinen temaattinen tavoite liittyy työllisyyteen ja e, sitten toisaalta sosiaaliseen osallistamiseen ja köyhden torjuntaan. Jos verrataan nykyasetukseen, komission ehdotus vahvistaa erityisesti sitä, että halutaan keskittyä myös koulutukseen ja sosiaaliseen osallistamiseen sekä köyhyyden torjuntaan. Ja kaikki tämä liittyy Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Kulttuuri ei sellaisenaan ole mukana temaattisissa tavoitteissa, mutta se kuitenkin liittyy hyvin läheisesti tähän koulutustavoitteeseen. Ja kuten Rachel muistutti, temaattisia tavoitteita ei tule sekoittaa siihen, että ne tarkoittaisivat todellakin ainoita tukikelpoisia aloja ja että kulttuurihankkeet voisivat saada varoja ainoastaan silloin, kun ne liittyvät työllisyyteen ja koulutukseen ja seurataan aina niitä sääntöjä, mitä jäsenvaltio on päättänyt, niin tätä kautta sitten voitaisiin saada tukea sosiaalirahastosta. Ja sitten vielä palaisin siihen, että Equal puuttuu, Equal-hanke puuttuu tältä johdantonsa kappaleista. Haluaisin muistuttaa, että Equal oli yhteisöväline 2006 kaudella – Mainitsimme sen nykyasetuksen johdantosan kappaleissa, koska halusimme kannustaa valtiota huomioimaan ne sen, mitä oli voitu oppia Equal-yhteisöaloitteesta, niin että operatiivisissa ohjelmissa tämä huomioitaisiin – Eli valtavirtaistamisperiaate oli tässä taustalla. Valtavirtaistaminen onnistui vähän eri tavoin ohjelmoinnissa eri jäsenvaltioissa. Nyt Equalia ei enää mainita, koska tämä liittyy ohjelmointikauteen 2000-2006. Ja nyt 2014-2020 ollaan jo aika kaukana tuosta ohjelmoinnista, mutta nämä perusperiaatteet, jotka löytyivät Equal-aloitteen keskiöstä, ovat kuitenkin hyvin selvästi läsnä sosiaalirahastoasetuksessa, jos ajatellaan esimerkiksi kumppanuutta ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, syrjimättömyyden periaatetta. Nämä ovat sellaisia aihepiirejä, joilla Equal sai paljon tärkeitä tuloksia aikaiseksi. Ja sitten lopuksi vielä suhde muihin yhteisövälineisiin. Täällä on mainittu Erasmus ja nuoret liikkeellä aloite. Euroopan sosiaalirahaston temaattiset tavoitteet pyrkivät yhtenä tärkeänä tavoitteena lisäämään liikkuvuutta. Siellä puhutaan työllisyydestä ja liikkuvuudesta. Ja komission ehdotus täydentää tietysti näitä välineitä. Ei tässä ole tarkoituksena mitenkään uhata muita välineitä, kuten nuoret liikkeellä tai Erasmusta, tässä vaiheessa jo jotkut jäsenvaltiot käyttävät sosiaalirahastoa sen tapaisiin hankkeisiin, mitä Erasmuksella tuetaan ja edistetään liikkuvuutta näin yhteisöhankkeissa. Vypali? Marika, haluatko sinä puheenvuoron? Euh, euh, Kiitos Helga. Halusin vain ottaa esille tämän ongelman, että joillain alueilla käyttöaste on aika alhainen sosiaalirahaston varoille mukaan lukien Espanja, jossa on kriisi, siellä on nuorisotyöttömyyttä paljon. Kuitenkaan kaikkia sosiaalirahaston varoja ei siellä käytetä. Onko tämä asia, joka kuuluu teille? Minkälaisia ratkaisuja voisitte esittää? Tämä on kysymys komissiolle. Alors, nous avons effectivement eu sur... Totta, ensimmäisenä vuosina on ollut käyttöaste ongelmia. Tämä on totta. Se koski suurta määrää varoista kahden, kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Tässä hitaasti käyttöaste on kuitenkin kasvanut ja nyt se on jo aika korkea, sillä 2012 lopun lopulla maksu määrä rahat, jotka oli varattu sosiaalirahastolle, käytettiin loppuun ja oli jopa jätettävä jotkut hallintoviranomaiset odottamaan muutaman viikon verran määrärahojen saantia. Jos ajatellaan Espanjaa, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta siellä oli ymmärtääkseni ongelmia järjestelmien täytäntöönpanon suhteen. Ja tämä sitten hidasti aika lailla sitä, että hankkeet saatiin käytäntöön. Että hankkeet saatiin todellakin liikkeelle, mutta nyt en pysty yksityiskohtaisesti tähän vastaamaan. Joka tapauksessa pääosasto oli täysin rinnoin mukana ja pyrki auttamaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisussa. Ja nämä tekivät mahdottomaksi sosiaalirahaston varojen korkean käyttöasteen Espanjassa, mutta ehkä voin myöhemmin palata kanssanne tähän asiaan tarkemmin. Monsieur Meres. Merci, Madame Truppel. pour ajouter une information. Kiitos, Rova Truppel. Minä lisäisin tähän vielä erään seikan, joka on hyvin tärkeä, että viimeisessä Euroopan neuvostossa päätettiin, että käytäisiin kahdeksassa maassa, jossa on korkea nuorisotyöttömyys, erityisesti Espanjaan. Tämä vielä tapahtui pari päivää sitten ja päätarkoitus oli tarkastella sitä, miten sosiaali- varaston rahoja käytetään, jotta voitaisiin suunnata niitä uudelleen nuorisotuottomuuden työttömyyden torjuntaa esimerkiksi Erasmus tai Leonardo käyttöön? No, okay. So that means we will have... Se tarkoittaa, että huhtikuussa meillä on mietintöluonnos ja sitten palataan asiaan. No niin, nyt siirrymme eteenpäin kohtaan 15 esityslistalla. Koulutus, jatkokoulutus ja Eurooppa 20. 20. Esittelijä Mary Honeyball. Tämä koskee strategista yhteistyökehystä koulutuksen alalla. Haluaisin nyt vain antaa puheenvuoron sinulle. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, mietintö josta nyt ensimmäisiä ajatuksia vaihdetaan, on vastaus yhteiseen komission ja neuvoston tiedonantoon, joka koskee Euroopan yhteistyöhön koulutuksen alalla 2020 strategian puitteissa. Yritän tässä nyt pitää sel, selve, selvänä sen, mistä 2020 strategiasta puhutaan. Tämä komission kertomus arvioi sitä, missä tällä hetkellä mennään ja miten ollaan saavuttamassa 2020 strategian tavoitteet erityisesti tässä talouskuohunnassa, mikä tällä hetkellä ollaan ja mistä olen täysin tietoinen ja tietysti informoin teitä tekemistämme päätöksistä jo jonkin aikaa ennen kuin taloudellinen tilanne meni näin huonoksi, neuvosto laati strategisen puitteiston ET 2020, mutta sen jälkeen kehys on sitten ja konteksti on muuttunut ja nyt meillä on erilaisia rajoitteita ja epävarmuustekijöitä. EUna ja jäsenvaltioina meillä on tilanne, jossa on jouduttu lisätoimenpiteisiin, jotta EUn äh, historian pahin, ellei sitten koko Euroopan tämän ja viime vuoden pahin taloudellinen tilanne saataisiin selätettyä. Olemme sen takia sopineet Euroopan, Euroopassa strategiasta, joka olisi älykäs, kestävä ja osallistava, ja sehän on nimeltään sitten taas Eurooppa 2020. Koulutuksella on keskeinen rooli tässä, koska koulutushan tunnustetaan nyt elintärkeänä tekijänä talouden toiminnalle ja vahvan ja kestävän tulevaisuuden talouden rakentamisen kannalta. On olevassa, olemassa integroituja ää, suuntaviivoja, maakohtaisia suosituksia, maakohtaisia ää, ohjelmia. Ja yksi viidestä Eurooppa 2020 päätavoitteista koskee koulupudokkuutta varhaisessa vaiheessa ja sitten myöskin korkeamman tason koulutusta. Ja tästä on laadittu mietintökin, mutta koulutussaavutusten parantaminen saa aikaan pitkäaikaisia positiivisia tuloksia ja luo lisää työpaikkoja. Se on tärkeä asia, joka täytyy sisällyttää kaikkiin arvioihin, joita tehdään taloudellista tilanteesta ja kaikkiin strategioihin, jotka sitä koskevat. Kuitenkaan kaikki ei ole siinä suhteessa hyvin, koska eurooppalainen tavoite 15 prosentin vähennykseen 2020 vuoteen mennessä koulupudokkaiden määrässä on kunnianhimoinen tavoite ja siihen on vielä paljon matkaa. On tärkeää ymmärtää, että näitä tavoitteita ei vielä ole saavutettu ja se aiheuttaa huolta ja se täytyy pitää mielessä ja onkin kiinnittänyt tämän valiokunnan huomiota. Talous- ja rahoituskriisi ilman muuta vaikuttaa nuorten tulevaisuuden näkyviin, näkymiin. EUn nuorisotyöttömyys on noussut 2008 vuoden 15,5 prosentista, joka oli korkea, jo silloin 22,9 prosenttiin vuonna 2010, ja sehän on aivan valtava määrä. Viidesosa nuorista on ilman työtä. Ja 15-24 vuoden ikäisen, ikäisistä nuorista, jotka eivät ole työelämässä, on noussut valtavan määrän tuona aikana. 55 prosenttia varhaisista koulupudokkaista on ilman työtä. Ja ottaen huomioon, kuinka tärkeää koulutus on, ja, jotta, ja nuorten pitäminen koulussa on, on ilmeistä. Eurooppa 2020 tavoite on vähentää näiden 18-24-vuotiaiden koulupudokkaiden määrää 10 prosentilla vuoteen 2020. Ja tietenkin tässä taloudellisessa tilanteessa, joka on äärimmäisen tärkeää, on oltava tietoisia, että jos tämänhetkinen trendi jatkuu, niin ne tila- tilastot, joita olen teille tässä nyt esitellyt, entisestään huononevat tai pysyvät entisellään. Emme tavoittele saavuta tätä tavoitetta. Jotta pääsisimme vahvemmille tässä talouskriisissä, niin meidän täytyy tukea taloudellista talouskasvua ja tämä valiokunta on tärkeässä asemassa. Nimittäin yksi tavoista, joilla pystymme luomaan taloudellista kasvua, on tiedon ja innovaation kautta. Korkeakoulutus on tietenkin voimakas moottori kaikessa tässä. Korkeakoulutus voi tarjota korkeatasoista tieteellistä työ, työvoimaa, jotta voidaan tarjota tutkimushenkilökunta Euroopan tar- tarpeisiin tietointensiivisessä yhteiskunnassa. Meidän täytyy tarkastella elinikäistä oppimista ja täytyy olla realistisia sen asian suhteen, koska elinikäinen oppiminen jatkuvan kehityksen mielessä läpi elämän ei ole todellisuutta kaikkialla Euroopassa. Viimeaikaiset tiedot lukuisista aikuisista 20 5-53-vuotiaiden joukossa osoittaa, että osallistuminen elinikäiseen oppimiseen on vähenemässä ja suuntaus on laskeva. Me emme ole voittamassa tätä sotaa. 9 prosenttia vuonna 2010, joka on viimeisin luku, joka minulla on, 9,1 prosenttia itse asiassa tarkkaan ottaen, ihmisistä jatkaa elinikäisen oppimisen toimissa ja se on paljon vähemmän kuin ET 2020 benchmark, joka on 15 prosenttia, johon pitäisi päästä 2020 vuoteen mennessä. Eli meillä on työttömiä nuoria ja aikuisia, jotka eivät jatka taitojensa kehittämistä. Ja tämä johtaa siihen johtopäätökseen, että EUn laajuisesti ei ole sellaisia investointeja osaamiseen ja tietojen kehittämiseen, mitä sillä pitäisi olla. Ja me heikennämme täten Euroopan unionin mahdollisuuksia luoda kasvua ja potentiaalia luoda työpaikkoja. Ja, se, ja sen takia talouskasvua kasvu ei onnistu luomaan riittävästi työpaikkoja ja auttamaan meitä ulos talouskriisistä. Sen takia meidän täytyy keskittyä yhä enemmän elinikäiseen oppimiseen ja taitojen kehittämiseen, ja meidän on ponnisteltava kovemmasti, jotta saataisiin aikaiseksi ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet. Tässä valikunnassa on keskusteltu myös paljon oppimisen liikkuvuudesta. Ja kuten tiedätte, olen kovasti tällaisen liikkuvuuden kannalla. Se voi vahvistaa Euroopan perustaa tulevaisuuden varalle ja se voi johtaa innovaatioon ja uskoakseni tämä on hyvin terveellinen asia sekä yksilölle että Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Ja meidän täytyy edistää liikkuvaa oppimista. Ja tämä on osa mietintöä, josta varmasti kaikki olette yhtä mieltä. Ja komission mietinnössä, komission kertomuksessa tämä esitetään myös. Komission kertomuksessa mainitaan myös, että meidän täytyy tarkastella uusia taitoja ja uusia työpaikkoja. Talouskriisi on aivan odotetusti äh, luonut uusia odotuksia taitojen suhteen, mutta jotkut näistä vaatimuksista oli esitetty jo ennen kriisiä. Esimerkiksi matalaa taitotasoa vaativat työpaikat vähenevät yhä entisestään ja suuremmat, suurempi osa työpaikoista vaatii korkeakoulutustasoa. Lähes 16 miljoonalla, eli 29 prosentista vuodesta 2010 vuoteen 2020 tämä korkeatasoisen osaamisen, nämä korkeatasoisen osaamisen työpaikat tulevat lisääntymään todellakin 16 miljoonalla. Komissio ehdottaa tässä pääasiassa sitä, äh, tai ehdottaa tiedoksiannossaan monenlaisia asioita, olemme varmasti niistä kaikista samoilla linjoilla. Siinä ehdotetaan erinäisiä työtapoja. Ensinnäkin tällainen koulutusneuvosto voisi keskustella Eurooppa 2020 strategiastaan ja ET 2020, 2020 strategiasta säännöllisissä kokouksissaan ja raportoida maaliskuun Euroopan neuvostolle siitä, mitä tällä hetkellä on meneillään ja minkälaisia yhteisiä aihealueita on ja miten niitä voitaisiin esimerkiksi soveltaa kansallisiin uudistusohjelmiin. Eli näitä asioita täytyisi tarkastella ja seurata myös, että näitä aihealueita edistetään eri tasoilla. Meidän täytyy tarkastella minun mielestäni näitä asioita paljon integroidummin niin, että kaikki organisaatiot, elimet, jotka ovat tässä aihealueen käsittelyssä mukana, tekisivät yhteistyötä. Mielestäni ongelmia on monillakin koulutuksen liittyvillä osa-alueilla. Me emme aina keskustele toistemme kanssa kovinkaan järkevästi emmekä hyvin. Ja tämä on sellainen asia, jota täytyy myös pohtia. Ja sitten on myös olemassa niin kutsuttu peer learning instrument, eli vertaisoppimisväline, joka on samankaltainen asia, josta neuvoston ja puheenjohtajavaltion tulisi keskustella korkealla tasolla luodakseen monitahoinen lähestymistapa niin, että kaikki nämä osa-alueet tuotaisiin yhteen. Tämä on kaikki oikein positiivista ja mielelläni työstän näitä asioita yksityiskohtaisemmin sen määrittämiseksi, kuinka kaikessa tässä pitäisi käytännöllisesti edetä. Kaikki toimielimet ja ohjelmat ja strategiset ajatukset pitäisi saada vedettyä yhteen, niin että voitaisiin keskittää ponnistelumme. Ja tiedoksiannossa tuodaan esille myös se, että Eurooppa 2020 ja ET 2020 pitäisi yhdistää toisiinsa selkeämmin ja koulutuksen alan sidosryhmiä pitäisi kuulla siten ja ottaa mukaan siten, että luotaisiin uusi tällainen koulutusfoorumi, jonka myötä onnistuttaisiin uudistamaan koulutusjärjestelmiä. Tämä minun mielestäni olisi oikein hyvä ajatus, joka varmasti saadaan toteutettua ehkä helpommin kuin jotkut muut ehdotetut, ehdotetut asiat. Myöskin komissio ehdottelee äh, tilastollisia indikaattoreita koulutusalalla sovellettavaksi, eli koulutus 2020 äh, tarkkailisi siinä omia tavoitteitaan tilastollisessa valossa. Ja tällä tavalla komissiosta tulisi tällainen seurantaelin. Tällaiset koulutus 2020 benchmarkit ja avainindikaattorit, jotka sitten liittyvät selkeästi kyseisen ohjelman päätavoitteisiin. Kaikki nämä aspektit ovat sellaisia, että ne täytyy mobilisoida sillä tavalla, että ne toteuttavat Euroopan 2020-strategian ja ET 2020-strategian tavoitteita, eli elinikäinen oppiminen, siitä koskeva ohjelma tai Erasmus-ohjelma tai millä nimellä sitä sitten jatkossa kutsutaankin, täytyy ottaa mukaan tähän. Ja myöskin rakennerahastoiden käyttäminen ja horisontti 2020. Tällä varmistetaan, että kaikki rahoitusohjelmien aspektit otetaan käyttöön ja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla koulutuksen edistämiseksi. Pitäen mielessä, kuinka tärkeää koulutusta olisi edistää, jotta päästäisiin talouskriisistä yli. Tämä nyt oli niin lyhyesti kuin pystyin yhteen vetämään sen, mitä komission tiedoksiannossa yritetään kertoa. Tietenkin paljon täytyy vielä keskustella tästä ja kyseessähän on todellakin tällainen alustava ajatusten vaihto vasta tässä. Itse haluaisin lisätä kolme asiaa siihen, mitä tässä on jo sanottu. Tässä puhuttiin aikaisesta varhaisesta koulupudokkuudesta ja komissio puhui sitä omassa raportissaan. Ja minun mielestäni se liittyy myös jo esiopetukseen koulua edeltävään aikaan, koska kuten tiedätte, on suuri määrä tutkimusta, joka osoittaa, mitä tapahtuu lapsille, jotka ovat joutuneet tietyn kohtelun kohteeksi varhaisessa vaiheessa elämässään. Se, mitä aikaisemmin elämässään kokee, pitkälti jatkuu sitten määräävänä tekijänä myöskin myöhemmässä elämässä ja sillä on tapana ehkäistä henkilöä toteuttamasta potentiaaliaan. Tämän tiedon valossa täytyy vielä korostaa näitä, tätä varhaislapsuuden merkitystä tässä tulevassa mietinnössä. No sitten elinikäisestä oppimisesta. Se näyttää loppuvan eläkeiän saapuessa. Näyttäisi siltä, että ainakin tämän raportin perusteella 64 vuotta on se rajapyykki. Kun yhteiskunnassamme ihmiset kuitenkin elävät pidempään ja myöskin tekevät työtä pidempään, niin tämä ei vaikuta kovinkaan järkevältä käytännöltä. Ja haluaisin nyt tässä ehdotella, että tuota elinikäisen oppimisen mahdollisuutta tarjottaisiin ihmisille myös eläköitymisen jälkeen. Ja vielä viimeiseksi haluaisin ottaa esille jotakin sellaista, josta on puhuttu aika paljonkin, itse asiassa kielten opettamisesta. Ei ole mahdollista saada aikaiseksi onnistunutta liikkuvuutta, ellei ole kielitaitoa. Itse asiassa on hyvin vaikeaa mennä opiskelemaan tai työskentelemään vieraaseen maahan, jos ei pysty kommunikoimaan ihmisten kanssa. Ja sen takia mielestäni meidän pitäisi jatkaa ei pelkästään ihmisten ja jäsenvaltioiden rohkaisemista, vaan painostamista suorastaan, jotta ne varmistaisivat, että liikkuvuudesta tulee todellisuutta niin, että se voisi todellakin tapahtua ihan oikeasti. Ymmärrän, että tämä on oman maan yhdistyneen kuningaskunnan ongelma erityisesti, mutta se koskee myös muita jäsenvaltioita. Ja meidän tänä valiokuntana pitäisi korostaa tätä aihetta erityisesti. No niin, tässä olisivat alustavat ajatukseni tästä komission hyvin kattavasta kertomuksesta. Uskoisin, että meidän täytyy tehdä vielä paljon lisätyötä, jotta saataisiin korostettua niitä tärkeitä poliittisia teemoja ja myöskin täytäntäänpanoon liittyviä seikkoja ja myöskin eri instituutioiden vastuualueita, koska koulutus tulee olemaan elintärkeä osa talouskriisin voittamisessa. Ja me olemme se valiokunta, joka tätä aihekokonaisuutta käsittelee. Meillä on todellinen rooli mielestäni valiokuntana tuon tavoitteen saavuttamisessa. Kiitos. Thank you, Mrs. Honeyball, Mr. Kiitos, Honeyball ja sitten herra Kelly. First of all, uh, Ensinnäkin kiitos Mary Honeyballille hyvästä työstä tällä alueella ja oikeastaan millä tahansa alueella, joita hän käsittelee koulutuksessa. On melkein mahdotonta olla eri mieltä minkään kanssa, mitä hän sanoi. Hän painotti, kaikki tär- painotti kaikkia tärkeitä asioita, jotka kannattaa ottaa mukaan ja jotka ovat olennaisia Euroopan unionin menestyksen kannalta, ei pelkästään 2020 tavoitteet huomioon ottavaan sen äh, vaan laajemminkin, kun otetaan elämänlaatu huomioon kautta EU. Kaksi kohtaa lyhyesti ottaisin esille. Hän on ihan oikeassa, kun hän sanoo, että koulutus on nyt hyvin tärkeää. <clears throat> Mutta olen vähän huolestunut, että ne, jotka ovat tuomittuja koulutukseen tai jatkokoulutukseen, heillä on joko väärät pätevyydet itsellään – tai, tai sitten välitetään sellaisia taitoja, jotka ovat vanhanaikaisia koulutettaville. Ja erityisesti omassa maassani, kun ajatellaan globalisaatiorahastoa, niin piti olla kursseja yksilöille, mutta sen sijaan annettiin tavanomaisia kursseja, ei mitään räätälöityjä joilla ei päästy mihinkään. Ja ellei sitten saada niitä, jotka kursseja tarjoavat, sopusointuun sen kanssa, mitä haluamme tehdä. Ja jos ei pystytä välittämään tulevaisuuden kannalta relevantteja pätevyyksiä, niin ei päästä mihinkään. Ja oli hyvin mielenkiintoinen pointti, että muutaman seuraavan vuoden aikana on 16 miljoonaa uutta työpaikkaa ihmisille, joilla on uusia taitoja. Tai sitten 12 miljoonaa työpaikkaa menetetään niiden osalta, joilla on perinteisiä taitoja. Eli suuri haaste on siirtää työntekijöitä ja saada heidät relevantille tasolle sen suhteen, mitä on tarjolla työpaikkoja. No, tekniikka kehittyy. Melkein mikä tahansa työpaikka tästä lähtien on sellainen, jossa vaaditaan sitä, että koko ajan päivitetään taitoja. Ja tietysti eli oppimisen täytyy olla siitä näkökulmasta elinikäistä. Ja sen täytyy olla relevanttia, että täytyy jollain tasolla, ehkä jollain Euroopan tasolla valvoa, että se relevanttia on. Ja viimeinen asia koskien nuoria ihmisiä kouluissa. Ja kun heille annetaan uraneuvontaa, kyseenalaistaisin sen, että monet näistä opoista kouluissa – Ovatko he oikeastaan tietoisia siitä, että missä näitä mahdollisuuksia tulevaisuudessa on? Ovatko he tietoisia, mitä 2020 vuoteen mennessä eri aloilla tapahtuu, ja ovatko he kykeneviä välittämään tiedon tämän nuorille ihmisille sanomaan, että sen sijaan, että menisitte perinteisille aloille, niin etsisitkö jotain sellaista jännää, mitä tulevaisuudessa on tulossa? Sen sijaan, että sanottaisiin, että sulla on tarpeeksi pisteitä menet lukemaan lakia tai lääketiedettä, pitäisi katsoa ihan eri tasolla tätä asiaa, jossa katsotaan mahdollisuuksia, joita tulee olemaan, ja mahdollisesti koko energia-alalla 400 000 työpaikkaa osittain. Mutta ne, jotka neuvovat ihmisiä uramahdollisuuksista, ovatko he tietoisia ja tunnettavatko he yksityiskohdat ja pystyvätkö he ohjaamaan ihmisiä kursseille, jotka ovat relevantteja heidän kannaltaan. Näin meille pitäisi tehdä Euroopan tasolla, jos näin tehdään, niin sitten menestystä saadaan enemmän kuin nyt on saatu. Ja työllisyys kasvaa, elämänlaatu paranee ja tietysti EU on sinällään kilpailukykyisempi, joten kiitos kovasti. Thank you. So no, at the moment no... Kiitos. Tällä hetkellä ei ole muuta puheenvuoropyyntöä, joten pyydän komissiota ottamaan kantaa. Herra Maresmo. La présidente, madame Trupel. uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Trupel. Minä haluaisin sanoa komissiolle ja esittelijälle, että me haluamme tukea teitä tässä mietinnön laatimistyössä. On hyvin tärkeää käsitellä tämä asia erityisesti, jos ajatellaan Eurooppa 2020 strategian aikataulua, niin tämä on tärkeä vaihe. Usein sanotaan, että koulutusta ei ole koskaan korostettu yhtä paljon kuin 2020 strategiassa, ja kyllä tämä pitää paikkansa, mutta haluaisin tämän lisäksi sanoa, että tämä ei koske ainoastaan periaatteita, vaan myös tiettyjä konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi viime vuonna 16 maata sai maakohtaisia suosituksia, jotka liittyvät jollain tavoin koulutukseen ja jotka hyväksyttiin valtionpäämiesten toimesta ja nyt huhtikuussa on raportoitava edistyksestä. Tämä liittyy joskus koulun keskeyttämiseen, joskus korkeampaan kouluttamiseen, korkea-asteen koulutukseen, joskus elinikäisiin oppimiseen mutta todellakin jäsenvaltioiden päämiesten rooli tässä on tärkeä. Ja sitten edessä keskustelussa puhuttiin rakennerahastojen käytöstä. Se on hyvin tärkeä lähde tuon lähde koulutukselle ja muihinkin asioihin, mutta nyt puhutaan koulutuksesta ja komission ehdotus seuraava kautta varten erityisesti sosiaalirahaston osalta pyrkii korostamaan koulutusta todella selvästi. Ja sitten kolmas esimerkki, puhuin tästä, koska halusin auttaa nuorta kollegaani, eli kahdeksaan maahan, jossa on paljon nuorisotyöttömyyttä, lähdettiin tiimi keskustelemaan eri ministerien kanssa, työllisyysasioista, valtiovarainministerien kanssa on keskusteltu siitä, miten voitaisiin käyttää sellaisia varoja, jotka eivät käyttämättä esimerkiksi Espanjassa, mutta tämän lisäksi on katsottava, miten joidenkin maiden hyvin käytänteet voivat auttaa muita maita. Rova Tröpel varmasti tuntee hyvin Itävallan kaksijakoisen eh, ammattikoulutusjärjestelmän. Samanlainen on Saksassa ja Tanskassakin. tämmöinen hyvin tärkeä ja mahdollistaa siirtyvän eh, koulumaailmasta työmaailmaan. Ja voin sanoa, että Espanja, Italia ja Portugal ovat kolme sellaista maata, jossa on paljon työttömyyttä, niin niissä on päätetty eh, tehdä muutoksia pohjautuen Saksassa, Itävallassa ja Tanskassa valitsevaan järjestelmään. Eli tästä otettaisiin ikään kuin oppia, sillä ainahan nämä on sovellettava kyseiseen maahan ja kulttuuriin, mutta juuri tämä yhteistyötapa ei tässä nyt vain asiakirjalta laatia, vaan tarkoitus on, että voidaan näitä hyviä käytänteitä sitten eh, ottaa käyttöön muissakin maissa. Tässä mielessä komissio laati raportinsa liittyen tähän yhteistyöhön, niin tässä mietitään mennyttä kolme viimeistä vuotta, sitä mitä on tehty ja niitä asioita, mitä on saatu aikaiseksi. Esimerkiksi koulun pudokkunnan osalta komissio hyväksyi tärkeän raportin. Ja kuten täällä esittelijä sanoi, tästä huolimatta ollaan aika kaukana tavoitteesta, joka ei nyt ole kovinkaan kunnianhimoinen, niin Kyseessä olisi 10 prosentin tavoite, mutta nyt tällä hetkellä taso on vielä 14 prosenttia koulunkäynnin keskeyttäjä. Eli tätä varten tarvitaan kansallisia strategioita. Ja tämän lisäksi on korkeakoulutus ollut toisena aiheena. Tässä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, että 4 prosenttia nuorista saisi yliopiston päästötutkinnon suoritettua. Tässä ollaan jo menossa tähän suuntaan, mutta jossain maissa tavoite vielä kaukana. Sitten Rova Hannibal mainitsi myös tämän elinikäisen oppimisen, aikuisoppimisen. No tämä on aika hankala asia. Indikaattorit osoittavat, että on vähemmän aikuiskoulutusta tällä hetkellä kuin 10 vuotta sitten, vaikka väestö ikääntyy ja nyt on työskentelevä myös pidempään. Ja jos Euroopan parlamentti antaa nyt selvän viestin tähän liittyen, niin tästä voisi olla paljon apua. Tässä nyt siis on mietitty vähän sitä, mitä kolme viimeisen vuoden aikana on tehty, mutta sen lisäksi prioriteetti mietitään tulevaisuutta. Ensinnäkin ensimmäinen prioriteetti investointi koulutukseen. Tämä on aika uutta. Haluan korostaa, että nyt on uutta, että jäsenvaltiossa puhutaan niistä rahoista, mitä sijoitetaan koulutukseen. Ei puhuta ainoastaan yliopistosta, vaan sanotaan, että hyvin aikaisessa vaiheessa on jo investoitava koulutukseen. Te mainitsitte täällä jo päivähoitovaiheen ja hyvin varhaisen lapsen koulutuksen, erityisesti jos ajatellaan maahanmuuttajia, lapsia ja nuoria, heihin on panostettava hyvin varhain. Meillä on eh, perusasteeseen ja keskiasteeseen panostamista. Tämän varhaisen investoinnin on oltava keskiössä seuraavana vuosina, jos parlamentti meitä auttaa, niin tämä olisi mahtavaa. Sitten toinen prioriteetti on kolkeuden keskeyttäminen ja sitten on yhtenä toisena prioriteettina osaamisen kehittäminen. Tarvitaan sellaista osaamista, jota kaivataan enemmän työmarkkinoilla, erityisesti ottaen huomioon nykyinen työttömyysaste, mutta tarvitaan myös sellaista osaamista, sellaisia taitoja, joita tarvitaan tällä vuosisadalla ja esillä ovat olleet esimerkiksi taidot, jotka liittyvät uuteen tekniikkaan ja osaaminen, joka saadaan aikaiseksi innovatiivista Eurooppaa, joka on luova ja työpaikkoja luova. Kaikkia näitä asioita me haluamme edistää. Ja sitten lopuksi ehkä haluaisin pyytää teiltä pientä apua liittyen tähän hallinnoniksi kutsuttuun asiaan. Ministerineuvostossa ministeritä kiinnostavat nämä koulutusasiat Euroopan tasolla yhä enemmän, mutta eivät kuitenkin joskus yhä vielä sitä mieltä, että Euroopan 2020 strategia on aika kaukana heidän eh, oman maansa keskeistä asioista, mutta tämä ei ole totta. Euroopan tason toimet on suunniteltu eri maiden tilanteen parantamiseksi ja siksi meillä on foorumi, johon haluaisin kutsua Euroopan parlamentinkin mukaan. Meillä on siellä tätä peer review-toimintaa, jonka jo mainitsin. Ja haluaisin mainita, että Espanjassa on niin kovin korkea koulunkäynnin keskittämistaso. Se eikö tulla mukaan tähän vertaisarviointiin ja sitten verrata niihin maihin, joissa ongelma on paremmin hanskassaan. Mietitään, miten asiaan voitaisiin puuttua. Ja sitten on myös tämä julkaisukin, josta ei tule mitään paksua tilastotieteellistä opusta, joka on vaikea, vaikea lukea, vaan sellainen teos, josta löytyvät nämä parhaat valiovertailut. Tässä meidän esityksemme. Kiitos. Kiitoksia herra Meres. Haluaako ha, edustaja Hannibal vielä puheenvuoron? Um, Aivan lyhyesti vain. Olen täysin samaa mieltä edustaja Kellin puheenvuoron kanssa. Mielestäni meidän täytyy valvoa tarkasti, että me todellakin koulutamme ihmisiä sellaisissa asioissa, mihin he tarvitsevat koulutusta, eikä johonkin sellaiseen ammattiin, jota opettajat osaavat tehdä, mutta ei ole kovinkaan relevanttia työmarkkinoiden kannalta. Tämä on aikamoinen kysymys ja ongelma ja meidän täytyy olla siitä tietoisia, koska ihmiset, jotka kouluttavat toisia ihmisiä, ovat yksilöitä ja heidät on koulutettu tekemään työtänsä ja heidän täytyy päivittää osaamistaan niin, että että ihmisiä koulutettaisiin sellaisiin töihin, joita on tarjolla, eikä sellaisiin, joita oli tarjolla vuosia sitten. Tämä oli oikein hyvä asia ottaa esille ja siitä täytyy olla kovasti tietoisia. Kiitän komissiota kaikesta, mitä sen edustaja sanoi. En käy niitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta ilman muuta on mukavaa, että kutsutte parlamenttia mukaan tähän foorumiin ja vertaisarviointiprosessiin, jos se osoittautuu relevantiksi. Minun mielestäni kaikille meille olisi oikein hyväksi tehdä yhteistyötä näissä asioissa ja käydä vuoropuhelua jatkuvasti, koska me kaikkihan työ, teemme työtä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Joten tällaisiin asioihin ja kokouksiin ja äh, yhteistyömuotoihin osallistuminen on oikein hyvä asia. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Hannibal. Mikä tarkoittaa, että Mietituloksen esittely on myöskin huhtikuussa ja siihen palaamme sitten asiaan valiokuntana. Kohta 16. Koordinaattorin päästöjen hyväksyminen. Koordinaattorit pitävät kokouksen aamulla ja päätökset lähetettiin sen jälkeen teille sähköpostilla. Ja nyt tämä jäljellä oleva jäsenistökokousta. Oletteko varmiit hyväksymään ne? No sitten kohta 17. Onko mitään muita asioita? Onko mitään? Ei. Sitten haluaisin kiittää osallistumisesta ja erityisesti tulkkeja ja tulkit kiittävät myös ja kokous päättyy. Seuraava kokous 27. maaliskuuta. Hauskaa illan jatkoa. So, so before you criticize the British.